Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat. Nyt meillä on pääsiäisloma tulossa, mutta meillä täytyy hoitaa kaksi tärkeää asiaa sitä ennen. Yksi on Afrikka-keskustelu ja toinen verojuttu. Ensimmäisenä meillä on äänestyksiä, niitä ei pitäisi olla kovinkaan monimutkaisia, mutta tehdään ensin koeäänestys. Joten, joten kaikki, jotka ovat puolesta, siis pääsiäisloman puolesta, voivat nyt painaa kyllä-nappulaa. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Mikään ei tunnu kyllä tosin toimivan. No onpa kummallista. Kyllä minun äänestyskone nyt toimii. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Toimiko kaikkien koneet? Joku äänestää tyhjää. Ilmeisestikään ei tiedä, haluaako pääsiäisloma vai ei. Suurin osa kollegoista on tosin pääsiäisen puolesta äänestys päättyy. 17 ääntä, 15 puolesta 2 tyhjää. Jos äänestävät tyhjää, saavat jäädä tänne sitten viikonlopun yli. Eikä, eivätkä lähde sitten pääsiäislomalle. 17 äänestänyt, joten uskon, että kaikki nyt äänestivät, joten voidaan aloittaa nyt sitten itse asiaan. Koranteera-kokouksessa me puhuimme suullisesta kysymyksestä, joka liittyy viralliseen kehitysapuun. Ensimmäisenä meillä on äänestys suullisesta kysymyksestä komissiolle. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, yksi vasta ääni, ei tyhjiä ääniä. Kiitoksia tästä. Suullinen kysymys on näin ollen hyväksytty esitetty. Siirrymme sitten toiseen kysymykseen. Joten käytän sen sama kysymys, mutta tällä kertaa neuvostolle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Kiitos siitä. Nämä suulliset kysymykset toimitetaan nyt eteenpäin ja yritetään saada huhtikuun täysistuntoviikon estyslistalle Tämä tarkoittaa että poliittisissa ryhmissä on vielä työtä edessä sen varmistamiseksi, että tämä myöskin toteutuu. Sitten tämä päivän kolmas äänestys. Kuten selitin, kyse on oikaisusta, hyvin pienestä sellaisesta. Tämä liittyy eurooppalaiseen vapaaehtoiseen humanitaariseen avustossa joukkoon. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta ei, tyh, ei vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kiitos tästä. Ja että on näin ollen hoidettu. So we can move on now. Nyt voimme siirtyä kohtaan 17 esityslistalla. Kyse on keskustelusta mietintöluonnoksesta, joka liittyy Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden ja toisaalta Etelä-Afrikan välisen kauppakehitysyhteistyösopimuksen sen jälkeen, kun Kroatian tasavallan valta on niin parlamentin täytyy hyväksyä tämä sopimus yksinkertaisesti. Mietintöluonnos on teille toimitettu. Tarkistuksia ei ole. Esittelemme Eras Tier saa esittää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, tämä on tekninen asia. Tästä on jo ensimmäisen kerran keskusteltu heinäkuussa Kroatia liittyi EU-hun 2013 ja sitten neuvosto tietysti ehdotti päätöstä, joka pyrkii, jonka kautta hyväksytään EU-Etelä-Afrikka-yhteistyösopimus, kun otetaan huomioon Kroatian liittyminen Euroopan unioniin, niin tämä lisäpöytäkirja hyväksyttiin neuvostossa viime vuonna ja sitten joulukuussa 14, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, Etelä-Afrikan hallitus on nyt päättämässä, kuka voi allekirjoittaa tämän alkuperäisen pöytäkirjan. Minun tietääkseni mitään uusia kehityksiä tässä ei ole ollut, joten allekirjoitusseremonia sitä täytyy vielä päättää tästä päivämäärästä. Ja siitä riippuen sitten neuvosto lähettää virallisesti asian parlamentin hyväksyttäväksi. Se ei estä sitä, etteikö valiokunta voisi tästä äänestää, en, mutta ennen allekirjoitusta kuitenkaan emme voi antaa lopullista hyväksyntää tälle täysistunnossa. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako kukaan muu esittää puheenvuoron tästä aiheesta? Herra Liits, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää herra Stieriä hänen tekemästään työstä. Eikä oikeastaan millä muuta lisättävää ole. Tämä on tekninen asia, mutta kiitos siitä, että hoiditte sen kuntoon. Kiitos paljon tästä. Haluatko komissio, komissio edustaja puhua? Kukaan komissiosta ei ole paikalla, entä ulkosuhdehallinto? No, tämä on erikoisen normaali menettely. Me äänestämme uskoakseni huhtikuussa tästä. Tämä on pelkä arvaus. Secretariat, uh, we would like to... sihteeristön kanssa työtä ja haluaisimme tietää päivämäärän tästä seremoniasta, mutta jos ei mutta sihteeristön kanssa pitää ottaa selvää tästä päivämäärästä, jos äänestetään. Vaikuttaa siitä, että äänestetään huhtikuussa, mutta otetaan tästä tarkemmin selvää sitten kohta 14 esityslistalla. Kyse, kyse on eurooppalaisen kansalaisten Right to Water-seuranta. Kollegat varmaan tietävät, että Lissabonin sopimuksessa on uusi säännös, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset, mikäli heitä on yhteensä miljoona, voivat esittää kansalaisaloitteen Euroopan unionille. Right to Water-aloitteen taakse on saatu riittävästi allekirjoituksia. Herra Preda on sen esitteli, joten hän saa nyt puhua. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Te olette varmastikin saaneet tämän lausunto luonnostekstin. 11. maaliskuuta tältä vuodelta. Se ei ole kovinkaan pitkä teksti, siis lyhyt. Pyrin täyttämään sitä nyt joillakin kommenteilla, yleisluontoisilla huomioilla. Tehän tiedätte, että mit, mikä meidän mielestämme on ihan luonnollista, jollainkin tapaa tavallista, eli avata vesihana. Mutta mutta eihän näin ole asianlaita joka maailman kolkalla, eikä varsinkaan kehitysmaissa. Te tiedätte, että meillä on käytössämme lukuja, jotka eivät aina ole ihan luotettavia, mutta nämä ovat kuitenkin ihan uskottavia arvioita. Jos 748 miljoonaa ihmistä elää ilman vettä ja että yli kolmasosalta väestöltä puuttuu perussanitaatiopalvelut. 4000 lasta kuolee joka päivä tauteihin, jotka liittyvät veden puutteeseen tai huonoisiin, huonoihin hygieniaolosuhteisiin. Mutta on myös muitakin tietoja. Meillä on paljon lukuja täällä pienten lasten kuolemista, alle viisivuotiaiden kuolema, kuolemantapauksista, jotka joka päivä siis kuolevat ehkä ripuliin tai muihin veden puutteista aiheutuviin vaikeuksiin. Eli tämä kaikki odot, osoittaa, kuinka tämä tilanne on kestämätön meidän kannaltamme. Totta kai me olemme nyt sitoutuneet sen eteen, että saataisiin edistystä siihen, että ihmisillä on todella vettä saatavilla, puhdasta vettä, perussanitaatiota tar- tarjolla. Et keskeiset elementit, jotka meidän mielestä ovat terveen ihmisarvoisen elämän perustekijöitä. Tämähän liittyy kestävän kehityksen, kehitykseen ja kehitysasioista vastaava komission jäsen on ollut meidän valiokuntamme kokouksissa. Me olemme laatineet itselle perustavoitteet myös se kytkeytyy tähän siis köyhyyden poistaminen, jotta ihmisillä on todella mahdollisuus saada vettä käyttöönsä ja veden puhdistamistarpeet ovat myös suuria. Tässä yhteydessä keskusteluun on myös lisätty uusi ulottuvuus, sukupuoliulottuvuus, koska monissa kehitysmaissa naiset ovat niitä ihmisiä, jotka perinteisesti ovat vastuussa vesihuollosta kollega Noisen kanssa ja eh, eh, olin Tajikistanissa tässä äskettäin ja me näimme joka paikalla naisia, naisia, jotka kantoivat vettä. Me kyllä monissa muissakin paikoissa eh, voi nähdä näin, kuinka naiset kantavat tynnyreissä tai muissa säiliöissä astioissa vettä koteihin. Tämä on siis tärkeä tämä sukupuoliulottuvuus, mutta sen lisäksi pitää myös todeta, että unioni ja jäsenvaltiot ovat suurimpia lahjoittajia, kun puhutaan vedestä, vesihuollosta ja hygieniasta. 1,5 miljardia euroa vuosittain. Se on tärkeää korostaa, koska aika usein tässä lähdetään vähän öö, leimaamaan itse itseämme, että nähdään suunnattomasti vaivaa, eikä pidä, me emme saa mitenkään hölmön lailla kritisoida turhaan itseämme me, koska me annamme puolitoista miljardia euroa vuosittain kehitysmaille vesihuollon, vesihuoltotilanneen parantamiseksi. Mutta pitää vielä parantaa tämän edun tehokkuutta sen perille toimittamisessa. Me voimme parantaa aina tehokkuutta. Ei pidä myöskään unohtaa, mikä on keskeistä. Meidän panoksemme on tärkeä, mutta minä mm, olen nyt pyrkinyt hahmottamaan tilanteen meidän toimivaltuuksiamme puitteissa. Ensinnäkin on kyse siitä, että ihmisoikeusulottuvuus on tässä meidän politiikkamme keskiössä, kun me haluamme taata veden saannin kaikille kansalaisille kehitys, Meillä on myös tavoitteita, eh, kuinka meillä vettä pitää, vesi pitää saada tähän kestävän kehityksen keskiön vuoteen 2030 mennessä, joka siis 2015 budjettikohdasta otetaan ja se tullaan hyväksymään syyskuussa. Ja tämä mainitaan koppaleessa kaksi, jos puhutaan kansallista budjeteista. Meillä on tämä akronyymi jos puhutaan vesihuollosta, sanitaatiosta ja hygieniasta, meillä on tämä Right to Water. Meidän täytyy myös kehittää infrastruktuuria kehitysmaissa ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevan väestön tarpeet nimenomaan maaseutualueilla. Lisäisin, että pitää myös korostaa solidaarisuusaloitteet, solid, YK kehitysohjelma tai ne mekanismit, ja yksi prosentti solidaarisuusmaksuun, eli yhden prosentin vesi- ja jätevesihuollon solidaarisuusmaksu, se löytyy kappaleesta neljä. Jos ajatellaan vuoden 2015 jälkeistä aikaa, niin meillä pitää löydä kokonaisvaltainen monitoring valvontamekanismi, jotta voidaan maailmanlaajuisesti taata ihmisille äh, vesihuolto, sanitaatio ja hygienia, että kaikilla olisi vettä käytettävissä. Minulla on pitänyt vähän lyhentää tätä keskeistä kohtaa, koska minun piti todella aika, aika rajusti lyhentää tätä käännösten takia. Ja, en halunnut kuitenkaan lähteä muuttamaan liiemmin, liian rajusti tätä lausuntoluonnosta. Mutta kiitos tarkkaavaisuudesta, niin otan kommentteja vastaan. Kiitoksia paljon. Haluatko kukaan puheenvuoron? Maria Hoibuch ja Eri Schlein sitten ne jälkeensä. Olkaa hyvät. Ensin Maria, sitten Eli. Samassa järjestyksessä, kun puheenvuoro pyydetäänkin sitten Ignatia. Kiitoksia paljon, Linda. Vesi on ihmisoikeus. Tästä olen hyvin pitkälti samaa että esittelen kanssa, mutta haluaisin tämän eksplisiittisemmin tämän muotoilun, koska kyse on perusedellytyksestä sille, että ihminen voi jäädä henkiin. Ja tämä on erittäin tärkeää myöskin kehityksen kannalta kaikissa näissä maissa, joissa me toimimme kehityspolitiikan puolella. Veden saanti on asia, joka täytyy varmistaa. Ei riitä, että sanomme, että Saharan eteläpuolen Afrikka on erityisen huonossa tilanteessa taikka sieltä, taikka tuolla maassa tilan huono, vaan pikemminkin maailman terveysjärjestön kertomus ja UNICEF jo ovat tunnustaneet sen, että edistystä on kyllä tapahtunut, mutta erityisestikin huomiota kiinnitetty siihen, että veden saanti on erittäin eriarvoista eri väestön osien suht osalta. Varsinkin maaseudulla ollaan epäsuhteisessa suhteessa kaupunkialueisiin. Ja tietystikin erittäin suuri sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus myöskin vaikeuttaa puhtaan veden saantia. Rikkaata samalla alueella saavat helpommin vettä kuin köyhät. Siksi tämäkin puoli täytyy muistaa tässä mietinnössä ottaa sen mukaan. Rahoituksesta on jo hieman täällä sanottukin jotain. Ja kun pohditaan vedensaannista ja vedensaantia rahoitusta, niin tietystikin kyse on siitä, Halutaanko vedenhuolto jättää julkisen sektorin vai pikemminkin yksityisen sektorin käsiin? Nähdäkseni vesi on yleinen hyödyke ja siksi julkisen sektorin pitäisi varmistaa vesihuolto. On yhä enemmän public-public partnership-tyyppisiä yhteistyömuotoja eri alueiden väliset viranomaiset tai julkinen sektori auttavat toisiaan keskinäisesti, mikäli yksityistämisen lähdetään tästä, on hyvin monia kielteisiä esimerkkejä. Esimerkiksi Nestle, joka aina löytää lainsäädännöstä porsan reikiä ja pistää veden pulloihin ja sitten myyvät nämä vesipullot paljon kalliimmalla kuin muutoin ja näillä samalla alueilla, joissa vettä pistetään pulloja myydään ihmisille, ne ihmiset on köyhiä, ei ole varaa ostaa pullovettä. Vaan se, mm, puhdas vesi täytyy kerran kaikkiaan varmistaa kaikille. Ja mikäli tästä lähdetään, niin esimerkiksi Nigeriassa, kun tarkastellaan, että mikäli vesi pullo maksaa, litra vettä maksaa enemmän kuin litra bensiiniä, niin tämä on köyhille kestämätön tilanne, eikä tämä voi tulevaisuudessa jatkua samaa rataa. Haluaisin tämänkin mukaan tähän mietintään. Kiitos. Um, thank you. Uh, Kiitoksia paljon. Eli Schlein, joka puhuu Patricia Toijan puolesta. Olkaa hyvä. Presidente, appunto, la relatrice... Kiitoksia puheenjohtaja. Vaarioesittelijä Rova Toija ei päässyt tänään paikalle, joten puhun hänen puolestaan. Haluaisin kiittää herra Predaa hänen tekemästään työstä Vesi ei tietenkään täällä Euroopassa ole mikään prioriteetti, mutta meidän pitäisi tehdä sitä prioriteetti. Historiallisesti tämä on aiheuttanut kiistoja, konflikteja. Vesi on arka herkkä kysymys ja kannattaakin muistaa, että energia- ja maataloussektorilla vesi on ratkaisevan tärkeässä roolissa seuraavassa YK on puitekokouksessa vedessä, niin silloin, tai ilmastonmuutosta kun keskustellaan, veden täytyy olla keskustelun pääkohtia tätä resurssia voitaisiin hallinnoida paremmin yhdessä EMI-valiokunnan kanssa. Tätä kautta voi, pitäisi saada vauhtia tälle aiheelle ja aloitteelle. Lähtökohtana täytyy olla sen, että vesi on yhteistä hyvää. sitä ei koskaan pitäisi tulla mitä tahansa hyödykettä. On tärkeää tärkeä korostaa tavoitetta, että vuoteen 30 mennessä kaikilla pitäisi olla kunnollista juomavettä ja kunnollisen hygienian taso, vesi, sanitaatiopalvelut, hygienia, kaikkea tätä pitäisi edistää ja kehittää ja on tärkeää luoda sellainen rahasto, joka on, jonka tarkoituksena on nyt parantaa vesihuoltoa, infrastruktuureja kehitysmaissa. Kiitos. Thank you, Ignacio. Ignacio Corao ja sitten Roa Facera. Bene, io sono sostanzialmente d'accordo. Kiitos. Minä olen ihan periaatteessa samaa mieltä kollega Bredan kanssa lausunnossaan tai lausuntoluonnoksessaan. Mutta mm, kommentti Tajikistanista, naiset, jotka kantoivat vettä Yksi ongelmista Tajikistanissa oli se, että vesilähteet ovat yhteisiä Uzbekistanin kanssa. Ja aina ei saatu vettä kuljetettua kyliin, koska suurin osa vedestä käytettiin maanviljelyyn, intensiiviseen tehoviljelyyn. Ja kaikki tätä, kaikkia tätä hallinnoivat kiinalaiset monikansalliset yhtiöt, eikä siitä Kyllä sitä voi kritisoida, jos lähdetään puhumaan veden valvonnasta Uzbekistanissa, mutta ei mitään kritiikkiä kuulunut. No, kehitys yhteistyöpolitiikasta tai kehityspolitiikasta. Meidän kai pitää toimia siten, että on hyvät infrastruktuurit, vettä on saatavilla esipisteissä riittävästi. Nämä ovat prioriteetteja, joita väestö itse kontrolloi. Niin kuin sun sanottu, tässä piilee suuri vaara jos annamme veden hallinnoinnille EU-ssa yksityiselle sektorille, tai jos EU päättää, että yksityinen sektori voisi hallinnoida sitä, koska siellä on aina hyötynäkökohta ensimmäisenä, ja silloin ongelma syntyy, ja se on vaikea kansalaisen kansalta. Me Vesihän on yksi perusoikeuksista, veden saatavuus on yksi perusoikeuksista, mutta valitettavasti jopa EUn sisältä löytyy mm, alueita, joissa ei saada vapaasti vettä. Sitä ei ole korrektisti saatavilla, eli meilläkään ei ole tätä mahdollisuutta. Siis Rova Befera ja sitten äh, seuraava puheenjohtaja. E. Kiitoksia puheenjohtaja. Halu, herra Predan työ on mielestäni todella hyvä e, eri näkökulmasta katsottuna tässä puhumme mielipiteestä, jossa käsitellään eurooppalaista kansalaisaloitetta. Ainoa, joka on täällä onnistunut kansalaisaloite. Ja nyt kun olemme tarkastamassa asetusta, joka liittyy kansalaisaloitteeseen, se on kansalaisten tärkeä väline osallistua. Tämä on erittäin tärkeä äh, aihe, joka juuri on valittu, hyväksytty. Ja tämä prosessi, jota olemme läpikäymässä ja uudistamassa tätä asetusta, asetusta, niin yksi aspekti, joka liittyy minuun esittelijään, niin me haluaisimme, että kansala- eurooppalainen kansalaisaloite kautta voitaisiin ehdottaa erilaisia muutoksia sopimuksia, jotka liittyvät tiettyihin kysymyksiin. Kun ajatellaan ihmisoikeuksien kannalta asiaa, kun ajatellaan sitä, onko vesi nyt oikeus vai ei, YK jo viiden vuoden ajan tätä on pidetty perusoikeutena, ihmisoikeutena. Ei ole kyse vain veden saannista, vaan myös sanitaatio on ihan sitä tärkeä. Puhdas juomavesi, sanitaatio ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja tätä kautta voidaan toteuttaa muitakin ihmisoikeuksia. EU tietenkin on allekirjoittanut, että kaikilla jäsenvaltioilla on velvollisuuksia, mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin ja myös veden saantiin sen pitää olla saatavilla ja fyysisesti hyväksyttävässä kunnossa. Toisaalta tähän liittyy poliittinen puoli, joka liittyy meihin parlamenttina. Haluaisin viitata 208 artiklaan perussopimuksessa, jossa täsmennetään, että EU ottaa huomioon tavoitteet kehitysyhteistyössä, kun Suomi harjoittaa politiikkaa, joka voi vaikuttaa kehitysmaihin. Ja yksi tärkeimmistä vaiheista tässä on toimia johdonmukaisesti politiikassa ja todellakin toteuttaa ihmisoikeusperiaatteita, kun, niin kuin YKssa on todettu, 2011 olemme tukeneet tätä yksimielisesti YKssa ja siksi meillä on nyt tilaisuus toimia. Niin kuin kollegat ovat sanoneet, vesi ei ole mikä tahansa tuote tai hyödyke. 2600 vesidirektiivi pitää sitä ö, tavallaan koko ihmiskunnan omaisuutena. Ei ole kyse vain siitä, että pitää lähteä liikkeelle mistään nollasta aloitteissa, joita on jo ollut EU-ssa, koska kansala, jotta kansalaiset voisivat ö, pitää oikeutenaan vesihuoltoa, sanitaatiota, mutta on kuitenkin totta, EU on erittäin tärkeä rahoittaja Water Supply Sanitation Hygiene-ohjelman kautta, niin meillä on huomattavaa kykyä toimia näissä kysymyksissä. Sitten yksi olennainen kohta tässä luonnoksessa, jonka herra Breda on laatinut, liittyy siihen, kuinka välttämätöntä on, että kestävän kehityksen tavoitteista yksi on todellakin sanitaatio ja vesihuolto, eikä pidä unohtaa sitä, että meidän pitäisi pyrkiä myös tähän tavoitteeseen ja tarvitaan selkeitä indikaattoreja, joiden kautta voidaan seurata tilanteen kehitystä. Kiitos. Thank you. Mr. Kiitoksia. Herra Stier, olkaa hyvä. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Olisin onnittelen esittelen hänen tekemästään työstä, erityisestikin siitä, että ne lähestymistapansa tähän aiheeseen on sellainen kuin se on, kun tar- ajatellaan vuoden 2015 jälkeistä aikaa ja vuosituhat tavoitteita, joiden joukossa on veden saanti. Meidän täytyy pyrkiä saamaan kaikki nämä asiat uuden kehityspuitteiston raamien sisään. Erityisesti pidän hyvänä sitä, että komissio on ottanut tämän kansalaisaloitteen vakavasti. Näin ei ole ollut aikaisempien aloitteiden suhteen. Sikäli tämä on erittäin myönteinen askel eteenpäin. Kiitos. Speak. Viimeisenä puhujana on komissio, mikäli komission edustajalla on mitään sanottavaa tähän. En tiedä teidän nimiä, joten ehkä voitte esitellä myöskin itsenne. Nimi on Paul Ciccarelli, Working work uh, Ciccarelli, teen DEFCO pääosassa työtä ja käsittelen juuri vesikysymyksiä. Niin, haluaisin vakuuttaa siitä, että Euroopan komissio on vahvasti sitoutunut vesihuoltoasioihin, sanitaatiokysymyksiin. Aikaisemmissa rahoituskehyksissä olimme sitä mieltä, että pystymme tarjoamaan pääsy vettä 70, miljoonalle ja sanitaation 20 miljoonalle henkilölle. Nämä ovat erittäin vahvoja lukuja. Seuraavassa rahoitus, rahoituskehyksen aikana muutoksen agendan mukaisesti vettä ei nähdä pelkästään vesihuolto- ja sanitaatiokysymyksenä, vaan se nähdään myös jonkinlaisena horisontaalisena kysymyksenä, joten me teemme paljon työtä myös rajat ylittävässä vesihuoltoasiassa ja minkälaisia liitoksia löytyy veden, energian, ja elintarvikevarmuuden väillä Itse asiassa, niin kuin jotkut jäsenetkin ovat sanoneet, olemme sitä mieltä, että varsin usein on ristiriita vedenkäytön kohdalla alueilla, esimerkiksi jos käytetään paljon vettä maataloudessa, sanoisin jopa, että niiden ihmisten haidaksi, jotka itse eivät saa juomavettä tarpeeksi. Mitä tulee tähän ihmisoikeuspuoleen, haluaisin sanoa, että komissio on kehittämässä ihmisoikeus ähm, välineistöä, joka on joka työ on viety lähes loppuun, ja tätä kautta me pystymme seuraamaan äh, kaikki projektit, joita me rahoitamme, ja näemme, miten ihmisoikeus äh, komponentti tulee huomioiduksi. Tätä kautta voimme varmistaa sen, että vahvasti keskitytään veteen ihmisoikeuskysymyksenä. Mitä tulee julkiseen ja julkiseen kumppanuuteen. Tässä täytyy sanoa, että komissio puoltaa tätä asiaa vankasti, mutta puoltaa myös julkisen yksityisen sektorin kumppanuutta. Tämä ei ole tarkoita sitä, että näemme veden jonkun voiton lähteenä, mutta joissakin tapauksissa me tarkastelemme tätä tavallaan palvelun tuottamisena. Infrastruktuurihan on aina julkista sektoria, joten itse asiassa tämä on työn alla samoin tämä perustavoite. Pyrimme varmistamaan, että kaikki ihmisillä on mahdollisuus saada vettä että nauttia vesihuollosta kestävällä, osallistavalla, kohtuuhintaisella tavalla vettä kaikille, mutta järjestelmä pitää myös olla kestävällä pohjalla. Joskus tässä tarvitaan myös sitä, että yksityinen sektori osallistuu ja äh, olos, selkeät äh, säätelypuitteet ja tietysti veden saanti kaikkein köyhimpien kohdalla pitää pystyä takaamaan. Jos haluatte, voin antaa muitakin lukuja mutta muutoin lopetan puheenvuoroni tähän. Very much, Mr. Pred. Kiitoksia, herra Preda. Onko teillä mitään lisättävää tähän? No, Haluan vain kiittää kollegoja ja DEFCON edustajaa, joka puhui myös joitakin kohtia. Ovat olleet jo puheenvuoroissa, kuitenkaan niistä ei ole tehty tarkistuksia, kuten minä äskettäin sanoin, meidän piti laatia erittäin tiivis lyhyen, lyhyt teksti. Ja muissa tapauksissa olimme ennakoineet joitakin tarkistuksia, jotka tulisivat täydentämään tätä tekstiä. Kiitos näistä kaikista ehdotuksista, joita juuri kuulimme ja voivat, toivottavasti voin saada tukea joltakin poliittisilta ryhmiltä. Tietenkin olisi vielä paljon paljon keskusteltavaa. En lähde kaikkiin yksityiskohtiin nyt tässä heti. Voimme syventää tätä keskustelua tarkistusten pohjalta, mutta sanoisin noin yleisluontoisesti. Meidän pitää kuitenkin keskittyä kehitysulottuvuuteen tässä ja nyt, koska tämä lausunto meidän valiokultamme Enville ei, ei tämä nyt ole oikea aika ja paikka. Saksalainen ystäväni valitettavasti puhui tästä. Puhun nyt juuri Hautalan kanssa, ehkä ei kuuntele mitä minä sanon ei tässä nyt voida tässä ja nyt voida ratkaista meidän ideologisia kiistojamme yksityisten yritysten tai monikansallisten yritysten kanssa. Rouva Hautala. Minä juuri sanoin vieressä istuvalle kollegalle jotain varsin tärkeää. Ehkä se on hyödyllistä meidän poliittisen vuoropuhelumme kannalta. Sanoin, sanoin, että meidän pitää keskittyä lausuntoon, meidän valiokunnaltamme, joka lähtee Envi-valiokuntaan, eikä tässä nyt ole oikea paikka ja aika lähteä ratkomaan ideologisia kiistoja. Mm, sanoisinko nyt, mikä on meidän ryhmien äh, suhtautuminen yksityiseen sektoriin, hallintoon tai kapitalismiin. Tässä on mm, asia, joka liittyy tiiviisti vain kehitysyhteistyöhön, kehitykseen, ja se koskettaa tätä äärimmäisen tärkeää asiaa, veden saatavuutta – Ehkä tässä ei pidä nyt lähteä myöskään määrittelemään, mikä on kansalaisaloite. Se on AFKO-valiokunnan heiniä, eikä se nyt ole meidän asiamme. Kollega Schöflinhan on työstänyt tätä. Meidän pitää olla nyt vähän vaatimattomampia tässä. Me, me olemme DEVE-valiokunnan jäseniä ja tehdään nyt lausuta lausunto, joka vastaa DEVE valiokunnan näkemyksiä, eikä tässä lähdetä ratkomaan koko maailman konflikteja tai mitään ideologisia vastakkainasetteluja. Eli keskittyisimme nyt vain tähän erittäin, erittäin tärkeään kysymykseen, elintärkeään kysymykseen, veden saatavuuteen vuoden 2015 jälkeisellä aikakaudella. Tämä on se keskeinen viesti. Muuten meillä on pitkä, pitkä teksti, joka, jossa otetaan kaikki esille, joka on jonkunlainen perusluettelosta. Kukaan ei loppujen lopuksi ymmärrä mitään ja loppujen lopuksi siellä ei sitten kuitenkaan painoteta riittävästi ja riittävän selkeästi tärkeämpiä elintärkeitä keskeisiä asioita. Kiitos. And thank you very much to Mr. Kiitoksia paljon herra Preenalle. Pahoittelen. Kuvittelin, että herra Veskot tulee vastaan 15 minuuttia, kulu, 15 minuuttia kuluttua, mutta nyt herra Veskot onkin täällä. Joten kun Veskot on kerran paikalla, voimme edetä estyslistalla eteenpäin mikä tämä sopii myöskin Rova Hoibuchille ja komission edustajille. Tarkistusten jättöaika on ensi viikolla, ei olekaan kuin 14. huhtikuuta vasta seuraavalla viikolla. Preidän lausuntoon voi siihen mennessä tai siihen asti tehdä tarkistuksia. Ja milloin siitä äänestetäänkään, olen nyt unohtanut päivämäärän 6. toukokuuta me äänestämme tästä lausunnosta. Joten hyvät kollegat, Voimme nyt siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka on Estrystan kohta 15. EUn ja Afrikan väliset suhteet. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tänään kokouksessamme mukana Nick Westcott, joka on Afrikan asioista vastaavan johtaja ulkosuhdehallinnosta. Hän on juuri palannut Nigeriasta, jossa juuri käytiin erittäin tärkeät vaalit ja valta on Negerässä nyt vaihtumassa parhaillaan. Samalla kun me täällä kokoonnumme, hänellä on varmaan mielenkiintoista sanottavaa tästä ja monesta muustakin asiasta. Valikuntamme koordinaattorit katsoivat, että olisi erittäin hyödyllistä valiokunnan kannalta, mikäli voisimme katsoa lähemmin Afrikkaa, koska Afrikan suuri maa, joka muuttuu nopeasti Usein kun puhutaan Afrikasta, kuitenkin että se on yksi ainoa paikka, ihan niin kuin Eurooppakin on vain yksi yhtenäinen alue, mutta Afrikka on tietysti vielä paljon suurempi ja paljon monenkirjakampi manner kuin Eurooppa. Erityisen kiinnostavaa olisi kuulla, mitkä asiat otetaan esille kollegioiden välisessä kokouksessa, jossa mukana on Afrikan unionin komission kollegio ja Euroopan komission kollegio. AO ja EU tapaavat 22. päivä komissioiden tasolla puhuakseen juuri näistä asioista. Neuvostokin hyväksynyt johtopäätöksensä, jotka liittyvät Afrikkaan, joten EU toimii erittäin aktiivisesti näiden asioiden parissa. Ja hyvin paljon puhuttavaa on varmasti, joten annan nyt teille puheenvuoron. Meillä on tunti tämän asian käsittelyä varten, joten olen varma, että voitte puhua 20-25 minuuttia ja sitten kollegat saavat puheenvuoroja. Heillä on varmaan vielä kommentteja ja kysymyksiä. Thank you very much, uh, Linda. Thank you, uh, members of the... Kiitoksia Linda, kiitoksia valiokunnan jäsenille. On ilo saada tulla puhumaan teidän kanssa. En halua puhua liian kauaa, koska olen kiinnostunut teidän kysymyksistänne ja siitä, mitä te haluatte Afrikassa tietää, mutta ehkä voin antaa nopean yleiskatsauksen EU-Afrikan suhteista ja aivan erityisesti, miten kehitysyhteistyökysymykset tähän sopivat, mutta ne tavallaan läpikävät kaiken. EU-Afrikka-suhteet perustuvat kahteen välineeseen, nimittäin kotonun sopimus, joka kattaa poliittiset suhteet EUn ja AKT-maiden välillä. Suuri osa Afrikkaa siis ja toiseksi yhteinen EU-Afrikka-strategia, siitä sovittiin 2007 toisessa huippukokouksessa Afrikan maiden ja Euroopan unionin välillä. Se pidettiin Lissabonissa. Ja strategia on todella kattava asiakirja, kattaa neljä, kahdeksan aluetta suurin kaiken ja se sitten uudestaan vahvistettiin täällä Brysselissä pidetyssä EU-Afrikka-huippukokouksessa oikeastaan täsmälleen kuukausi sitten huhtikuussa suurin huippukokous muuten, mitä EU on koskaan järjestänyt täällä Brysselissä. Ja siellä sitten uudelleen vahvistettiin kaikki nämä periaatteet, jotka liittyvät yhteiseen strategiaan – mutta keskityttiin eh, vähän suoremmin kolmeen perustavanlaatuisen kysymykseen, mannerten välisen kysymykseen, rauhaan, hyvinvointiin ja ihmisiin. Ja tämä näkyy myös huippukokouksen päätelmissä. Voin käydä niitä lyhyesti läpi, mistä sovittiin, mitä teemme ja, ja mitä nyt niiden suhteen olemme tehneet. Seuraava vaihe prosessissa suhteessa EUn ja Afrikan välillä, niin kuin puheenjohtaja jo totesi, kollegio, kollegio tapaamiset, Afrikan, college college tapaamiset Afrikan ja komission välillä 22. huhtikuuta täällä Brysselissä ja 90 Afri- Afrikan, Afrikasta komissaarista tulee paikalle ja laittaa sen, että 21 eurooppalaista varapuheenjohtajaa ja komissaaria tulee olemaan myös paikalla, joten lähes täysi osallistuminen molemmin puolin. Tämä osoittaa, kuinka tärkeästä kokouksesta on kysymys. Molemmin puolin herra Robert Zuma johtaa Euroopan puolella ja herra Juncker taas johtaa EU-puolta. Ja se kattaa oikeastaan lähes kaiken, jotka liittyvät, liittyvät suhteisiimme. Rauha, turvallisuus, kehityskysymykset, globaalit kysymykset, ilmastonmuutos, maahanmuuttoasiat, tiede, teknologia, maatalous, kauppa, teollisuus, infrastruktuurin kehittäminen, joten tulee olemaan tällaisia alaryhmiä, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä suurin piirtein kaikkia niistä. Ja kun käyn näitä läpi, otan esille joitakin, jotka tulevat esille. Sitten jossain kohtaa pidetään yhteinen vuosittainen foorumi, se pidetään virallisella tasolla. Siellä siinä kokouksessa valvotaan, missä määrin sopimus toteutuu käytännössä, johon on päädytty huippukokouksessa. Ja todennäköisesti tämä tapahtuu kesän lopulla alkusyksystä. Tämä pidetään Addis Abebassa koko AUn jäsen, kaikki jäsenvaltiot ovat paikalla, samoin EU-jäsenvaltiot ja komissio iso kokous tulossa, mutta mukana tulee olemaan myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, sidosryhmiä, yrityksiä, yritysmaailman edustajia ja muita eturyhmiä varmistamaan, että suhteiden koko kirjo otetaan huomioon. Seuraava huippukokous kahden mantereen välillä pidetään vuonna 2017 kolme vuotta edellisestä. Jossakin Afrikassa tämä tullaan pitämään, vielä ei tiedetä missä. Suhteiden vahvuus perustuu pitkälti ei vain yhteisiin etuihin, vaan yhteisiin arvoihin ja yhteisiin tavoitteisiin. Ja tämän takia käyn nopeasti läpi näitä kysymyksiä hiukan eri järjestyksessä, koska suhteessahan on ennen kaikkea kyse ihmisten välistä suhteista. Tähän liittyy eri tekijöitä, osatekijöitä. Mukaan kuuluu ihmiset, mitä tulee ihmisten väliset yhteydet. Ja tämä kattaa koko maahanmuuttokysymyksen myös. Puhun tästä kohta enemmän. Toiseksi se kattaa ihmisen kehityksen, koulutuksen, terveydenhuollon, tällaisia kysymyksiä, jotka ovat olennaisen tärkeitä yksilöiden kehityksen kannalta molemmin puolin. Ja kolmanneksi yksilöiden oikeudet, ihmisoikeudet, vähemmistöoikeudet, yksilöiden oikeudet, puhe, ilmaisuvapaus, kokoontumisvapaus, perusarvot, jotka liittyvät yksilöihin. On oikeastaan paljon enemmän yhteistä kenttää kuin ajattelemmekaan, ajattelemmekaan, koska usein jäämme tavallaan kiinni joihinkin kysymyksiin, josta olemme eri mieltä. Ja sitten tulee siitä kovasti ääntä, mutta yhteistä pintaa kyllä löytyy hyvin paljon. Palaisin nyt maahanmuuttoon. Maahanmuutto on todella aktiivinen asia, kokonaisuus molemmin puolin. Ja yksi todella tärkeistä askelista eteenpäin viimeisessä EU-Afrikka huippukokussa oli viiden suunnitelman viiden kohdan su- toimintasuunnitelman maahanmuutosta. Siitä sovittiin ja se, se tunnustettiin yhteisenä asiana. Molemmilla on samantyyppisiä intressejä. Mitä nämä yhteis- samantyyppiset edut sitten ovat? Kumpikaan manner tai ryhmä ei halua, että ihmisiä pakotetaan siirtymään muuttamaan taloudellisista tai poliittisista syistä johtuen kaikkien pitäisi vapaasti voida elää rauhallista, vaurasta elämää, missä ovat syntyneet. Pitäisi olla oikeus muuttaa, jos on hyvä syy. Eikä, ole mitään, eikä pitäisi olla mitään keinotekoisia esteitä, mutta ihmisiä ei kuitenkaan pitäisi pakolla vaatia muuttamaan, jos he eivät sitä halua. Ja tässä meillä on paljon yhteistä. Paljon on maahanmuuttoa ja Afrikan mantereen sisällä. Me usein keskitymme vain mannerten väliseen maahanmuuttoon, mutta siellä on paljon, tässä asiassa on paljon yhteistä kuin tajuammekaan, kun ajatellaan Afrikan maita. On monenlaista painetta, joka syntyy usein ihmisten pakkomuutosta, siis siirtymään joutuneista ihmistä pakolaisliikkeestä ja niin edelleen. Tämä on sellainen alue, jolla on paljon yhteistä ja voidaan jakaa näitä kokemuksia, miten asiat on käsitelty. Mitä tulee EU-hun, on erittäin tärkeää, että me olemme mukana yhteistyössä alkuperämaiden kanssa, siis maiden kanssa, joista maahanmuuttajia tulee meidän rannoillemme. Ja tämän takia nämä kaksi prosessia, kartuunin prosessi ja rabat-prosessi, ovat molemmat – olennaisia osatekijöitä suhteissamme Afrikan kanssa. Rabat-prosessi on jatkunut jo 10-15 vuotta aika pitkään siis, ja se on edistynyt varsin hyvinkin. Olin itse tehtävissä Länsi-Afrikassa ennen kuin tulin Brysselin, ja tiedänkin, minkälaisia liikkuvuuskumppanuuksia on saatu aikaan ja mihin toiminnon ryhdyt, joita voidaan vähentää epäsäännöllistä maahanmuuttoa. Nyt alkaa sama prosessi kartumin prosessin kanssa, Afrikan saarven kanssa. Jos emme olisi mukana alkuperämaiden kanssa yhteistyössä, emme voisi tarttua ongelman syyhyn, josta me olemme siis samoja, meillä on samanlaisia mielipiteitä. Ihmisiä ei pitäisi pakottaa lähtemään minnekään se, että käydään vuoropuhelua eri kysymyksissä, jotka liittyvät maahanmuuttoon kaikkien osallisten maiden kanssa, mukaan lukien ne maat, joista ihmisiä pakotetaan, joista ihmiset joutuvat lähtemään, niin tätä kautta yritämme vakavissamme edistyä ja tarttua näihin maahanmuuton takana oleviin syihin. Tietenkin Tämä koskee kaikkia toimielimiä, mutta erityisesti pääosasto, sisäasian pääosastoa ja teemme näiden kahden kumppanin kanssa läheistä yhteistyötä. Osallistun marraskuussa kahteen kokoukseen Roomassa, jotka järjestettiin siellä. Samoin korkea edustaja Mogherini oli paikalla ja asiasta vastaava komissaari Pulos. Siinä todellakin yhteisesti pyrittiin saamaan aikaan kehitystä, koska ulkoiset suhteet näiden alkuperämaiden kanssa ovat aivan yhtä tärkeitä kuin raja, rajalla olevien ongelmien käsittely. Sitten äh, hyvinvointiin, vaurauteen, torkea, toinen tärkeä kysymys suhteissa. Tämähän kuuluu tavallaan suoraan teidän toimivaltuuteena tässä valiokunnassa, mitä tulee kehitysyhteistyösuhteisiimme. Tämä määritellään kotonuun sopimuksessa ja tässäkin ulkosuhdehallinnolla on oma roolinsa, mutta pitkälti yhteistyössä DEFCO-kollegojen kanssa, jotka ovat vastuussa ohjelmien täytäntöönpanosta. On eri alueita, joissa ulkosuhdehallinto on mukana, erityisesti perussopimusten mukaisesti olemme DEFCON kanssa vastuussa ohjelmointiprosessista ja kun määritellään, mille mihin alueihin meidän pitäisi käyttää kehitysyhteistyörahoitustamme ja apuamme. Ja tämä sen takia, että me suhtautuisimme johdonmukaisella tavalla näihin maihin. Otan huomioon poliittiset ja taloudelliset suhteet samoin kehitysyhteistyökumppanuus suoranaisesti. Ja ohjelman laatimisprosessissa olemme tehneet tiivistä työtä DEFCON ja ulkosuudenhallinnon välillä ja lähetystöimme kanssa maissa ja kumppanimaiden ja hallitusten kanssa ja ihmisten kanssa. Tämä on pitkälti tällaista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Toiseksi olennainen osa kotonun sopimusta on tällainen suhde, johon liittyy kaksi puolta, poliittinen ja taloudellisen yhteistyön artikla 8 on tärkeässä roolissa. Ilman näitä kahta osaa suhde ei oikeastaan etene. Jos ei näitä kahta jalkaa ole, se ei tarkoita nopeasti. Poliittinen dialogi on olennainen osa kumppanuuttamme kaikkien näiden maiden kanssa Afrikassa ja muissa kotimaissa. Tämä on erittäin tärkeää, koska joillakin alueilla annamme apua, joka on riippuvainen siitä, missä määrin kumppanimaassa toteutuu hyvä hallintotapa. Erityisesti tarkastelemme budjettitukea, joka on varsin tehokas, tuloksellinen avun muoto, mutta sen täytyy pystyä tukeutumaan siihen, että rahat käytetään tavoitteisiin, jotka on valittu. Tämä on tehokasta, koska näin voidaan kehittää maan valmiuksia. Mutta siinä tarvitaan myös johdonmukaista mukaisuutta politiikassa, makrotaloudellista ja mikrotäytäntöönpanon koherenttiutta. Tämä meidän pitää varmistaa. Joskus tulee haasteita eteen. Ja on ihan oikein, että te, DV-valiokunta, budjettivalvontavaliokunta, tilintarkastustuomioistuin haluavat varmistua siitä, että kun annetaan budjettitukea, että rahat todellakin käytetään niihin tarkoituksiin kuin pitikin. Ja poliittinen vuoropuhelu on olennainen elementti tätä myös, samoin erilainen kirjanpito ja tarkastustoiminta. On joitakin hiljattaisia tapauksia, joissa kumppanimaa on poikennut siitä, mitä näemme vaatimuksena sille, että voidaan myöntää budjettitukea ja tämän takia olemme pidättäneet apua. Ja tätä kautta, dialogin kautta sitten olemme pystyneet painostamaan maata palaamaan takaisin oikeille raiteille. Ja tässä ajattelen erityisesti kahta maata, Uganda. Siellä on ollut huomattavasti, todettiin huomattava petos, jo, tähän liittyy pääministerin toimiston. Ei ollut kyse kyllä EU-varoista, vaan muista rahoittajista, mutta kuitenkin muiden rahoittajien kanssa me keskeytimme tukemme siihen asti ennen kuin löydettiin syy tälle korruptiolle ryhdytty, oli ryhdytty toimeen korjaamaan. Ei vain tämä tilanne, vaan samaan aikaan vahvempia toimia, joilla voidaan varmistaa, että tällainen petoks, petos ei voi tapahtua uudestaan ja sen jälkeen budjetuki jatkoi uudestaan. Budjetuen keskeyttäminen antoi meille tällaista vaikutusvaltaa, jota muuten ei olisi ollut, jos olisimme vain jatkaneet ohjelmaa ja avustustoimintaa. Malawissa tapahtui pitkälti samanlainen juttu, jota kutsutaan Cashgate-skandaaliksi. No, me ja muut lahjoittajat keskeytimme budjettitukemme, kunnes asianmukaisella tavalla oli ryhdytty toimiin ja korjattu tilannetta ja sitten hiljattain vähemmän drastisesti tavallaan tai dramaattisesti niin pidättiimme budjettitukeamme Gaanalta, koska sen makro talouden kriteerit eivät enää vastanneet tavoitteita. Oli myös joitakin petosepäilyitä, jotka piti selvittää ensin. Ja tässäkin kohtaa keskeytyksen aikana pystyimme tekemään yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa Rämäkän, varsinkin tiuka, varsin tiukan ohjelman IMFn kanssa. Ja sitä kautta voidaan auttaa Gaanan hallitusta saamaan makrotaloudellinen ja finanssiasemansa takaisin raiteille ja samalla ne pystyvät tarjoamaan takeita siitä, että rahoitusta ei käytetä perusteetta ja väärin tarkoituksiin. Tämä siis vaatii tietynlaista poliittista dialogikykyä kumppanuudessa ja siinä ulkosuudenhallinnolla voi olla hyvä avustava rooli DEFCON rinnalla josta mm, minähän olen vastuussa tästä täytäntöönpanopuolesta samalla tavalla. Tilanne vaihtuu, vaihtelee maasta toiseen tietysti, mutta huomattava osa ohjelmaamme, er, ohjelmaamme eri Afrikan maissa liittyy hallin, hyvän hallintotapaan. Ja tässä voimme tukea, rakennetaan instituutioita, näin saadaan vahva, terve pohja demokratian rakentamiselle ja tehokkaan hallinnon aikaansaamisen. On kyse sitten oikeudesta, finanssihallinnoinnista, demokraattista toimielimistä, avustetaanko parlamentteja ja niin edelleen. Ja näissäkin kysymyksissä on aivan olennaisen tärkeää, että ollaan poliittisesti mukana, ei vain käytännön tasolla, mitä tulee ohjelmien täytäntöönpanoon. Ja näin voidaan varmistaa, että ohjelmat onnistuvat palaan vielä kohta vaaleihin tässä puheenvuoron lopuksi, mutta syy miksi kuskumme tätä hy- hyvinvoinniksi eikä vain kestäväksi kehitykseksi, niin äh, kun ajatellaan tätä kokonaisotsaketta, niin sen alta löytyy myös suhteiden rakentaminen yksityisen sektorin, yks, y, y, yksityisen sektorin kanssa ja kaupallisten toimijoiden kanssa, koska kauppasuhteet EUn ja Afrikan välillä on olennainen osa suhteitamme ja kauppa on 250 miljardia euroa vuodessa suurin piirtein. Molempiin suuntiin kauppaa käydään. Tämä on valtava kauppasuhde ja valtava investointi. Investointeihin liittyvä suhde myös. Tämä tarkoittaa sitä, että EU ja Afrikka ovat toistensa suurimpia, läheisimpiä talouskumppaneita. Jotkut ovat tässä pikkuhiljaa saamassa kyllä tätä parivalekkoa kiinni, jotkut nousevat taloudet, mutta toistaiseksi kuitenkin tämä suhde on edelleen näin tärkeä. Ja aivan erityisen mielenkiintoinen elementti tässä on se, että mitä tulee eurooppalaiseen tuontiin Afrikasta, noin 40 prosenttia on valmi, ovat valmi, jalostustuotteita, joihin liittyy kun jolla kyse vain raaka-aineista. Kun ajatellaan, mitä Kiina tuottaa Afrikassa, se on lähes pelkästään raaka-ainetta, mutta Eurooppa tuo tuotteita, joihin liittyy lisäarvoja. Näin voidaan auttaa Afrikkaa kehittymään ja rohkaistaan sen valmistusteollisuutta toimimaan ja luomaan työpaikkoja, eikä toimita vain vaikka kaivosalalla. Tämä on erittäin tärkeää ja usein se ohitetaan ja unohdetaan, kun ihmiset katsovat pelkkiä lukuja. Siksi on tärkeää, että otamme tämän huomioon kehitysyhteistyökumppanuudemme lisäksi, koska on olennainen osa sitä, mitä mantereemme yhdessä tekevät, siis saavat aikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkosuhdehallinto samoin DEFCO, ovat mukana ja pyrkivät parantamaan investointi-ilmapiiriä. Ilmastointi-ilmapiiri ei vain se ulkoista, vaan myös sisäistä investoijista. Ja yksi ja pari avainlausta viime vuoden huippukokouksesta meidän pitäisi tarkastella suurta, joka liik- lähtee liikkeelle investoinnista, Äh, niin kuin aikaisemmin suhteet liittyvät Aasiaan, ja meidän pitäisi tarkastella sitä, että saataisiin liikkeelle afrikkalainen yrittäjä, yrittäjyyshenki. Nämä ovat eri, kaksi erittäin tärkeää tekijää politiikassamme, ja jo teemme virasta läheistä yhteistyötä myös kauppapääosaston kanssa, ja yhä enemmässä määrin toivoakseni myös Enterprise-pääosaston kanssa. Siihen liittyy todellakin huomattavan paljon potentiaalia. Voimme kehittää suhteitamme tällä alalla. Sitten viimeinen osuus, joka liittyy hyvinvointiin, on alueellisen yhdentymisen edistäminen. Tiedämme omista kokemuksistamme Euroopassa, että markkinoiden integroiminen voi nopeuttaa kasvua, rohkaista kasvua. Monet Afrikan maat eivät ole saaneet riittävää kriittistä massaa markkinoille, jotta voidaan varmistaa teollisuuden kehittyminen työvoimavaltaisen yritystoiminnan kehittäminen. Siksi tämä on vieläkin tärkeämpää heille kuin meille. On tärkeää rakentaa laajempia markkinoita, jotta saadaan kaupallisesti kestävä pohja kotimaisesti johdetulle teolliselle kasvulle. Sitten tähän viimeiseen alueeseen kumppanuutta, rauha. Tässä, tätä korostan yhä enemmän, koska enemmän ja enemmän ymmärretään suhde kehityksen ja turvallisuuden välillä. Kumpikaan ei onnistu ilman toista. Mikään ei tuhoa arvoja, hyvinvointia, vaurautta, elinkeinoa nopeammin kuin konfliktit. Ja tämän takia konfliktien estäminen jos sellaisia syntyy, jos pystytään nämä ratkaisemaan nopeasti. Se on olennaista, kun ajatellaan kokonaisvaltaisia kehitysyhteistyötavoitteita. Tämä näkyy eri muodoissa, miten hallinnoidaan kriisejä, kun niitä syntyy. Ja tässä teemme läheistä yhteistyötä käyttäen kehitysyhteistyöbudjettia. Me autamme afrikkalaisia kehittämään valmiuksiaan kriisinhallintakysymyksissä. He pystyvät tähän itse. Diplomaattiset ja poliittiset ovat erittäin aktiivisia, aivan erityisesti alueelliset taloudelliset yhteistyöt, samoin Afrikan unioni, ne pyrkivät ratkaisemaan ja ehkäisemään konflikteja. Mutta fyysisesti, fyysisesti ajatellen, niin EU e, Afrikan rauhavälineen kautta on operoinut monia rauhanturvaamisoperaatioita Afrikassa, jos rauhan vaatii vielä enemmän kuin mitä YK pystyy tarjoamaan rauhanturvajoukkoina. Nämä ovat usein konfliktin ratkaisujoukkoja. Amisom Omaliossa on näistä suurin esimerkki. Sitä rahoitetaan osittain myös Afrikan rauhavälineen kautta. Ja AU on mukana, mutta myös CCR mallissa. Ja olemme yhdessä, teemme yhteistyötä myös YK-joukkojen kanssa ja sama saattaa syntyä monikansallisen äh, joukkojen kohdalla, jota suunnitellaan, että toimittaisiin koko haramia vastaan. Tämä on sellainen väline, jota millään muulla kansallisella toimijalla ei ole. Ja tämä on siis erittäin tärkeä investointi, kun halutaan kehittää rauha, rauhan ja turvallisuuden rakenteita Afrikassa. Näin Afrikan maat pystyvät ratkaisemaan nopeammin ja helpommin erilaisia konflikteja. Voisin kertoa yksityiskohtaisemminkin joistakin alueellisista konflikteista, joissa EU on ollut mukana ja Usein kehitysyhteistyöapu on ollut ratkaisevassa roolissa suurten järvien alue Kongossa. Siellä emme anna vain humanitaarista apua, vaan pyritään auttamaan siinä, että siirretään humanitaarista avusta kehitysyhteistyöapuun. Sitten Sahelin alue on EU-Sahelin strategia, se oli kai yksi ensimmäisiä esimerkkejä, kun pyrittiin toteuttamaan kattavaa lähestymistapaa. Me investoimme huomattavasti äh, siihen, että kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti heikkoja alueita Sahelin äh, alueella niin, että äh, terroristiryhmät ja rikollisuus ei ole ainoa tulon lähde esimerkiksi nuorisolle siellä. Sitten kolmanneksi Keski-Afrikan tasavalta hiljattain. Siellä perustettiin tällainen iso rahasto, jonka jossa DEFCO oli mukana yhteistyössä Ranskan, Saksan, Alankomaiden ja muiden kanssa. Se toimii yhdessä Euforin kanssa. Ja siellä on myös YK operaatiot mukana. Pyritään varmistamaan turvallisuus ja varmistamaan vakauttamisen jälkeen kehitys. Sitten vielä lopuksi Nigeria ja Boko Haram, Haramin asettamat haasteet siellä. Vaalitulokset toivottavasti johtavat siihen, että nyt innokkaammin yritetään nopeuttaa taloudellista kehitystä Pohjois-Nigeriassa ja erityisesti panostettaisiin koulutukseen, koska jos sitä puuttuu, niin siksi juuri Boko Haram on pystynyt levittämään omia viestejään ja on pystynyt rekrytoimaan joukkoja ja valtaamaan huomattavia alueita. Tässä tarvitaan turvallisuusreaktiota, mutta tarvitaan myös kehitys, yhteistyö, reagointia ja hallituksen toimintaa. Kaikkiin tämä liittyy tärkeällä tavalla kehitysyhteistyövaliokuntaan, kun annetaan kehitysyhteistyöapua tämän tyyppisissä vaikeissa olosuhteissa, niin ei se ole kyllä mitään riskitöntä toimintaa. Täytyy ottaa tiettyjä riskejä ei voi olla ihan varma, että kaikesta joka pensi tullaan vastaamaan täysin, mutta, mutta tämä pitäisi olla harkittu riski. Pitää pystyä varmistamaan, jo, että kohtaalaisen hyvällä tavalla rahat on käytetty, mutta jos ei ole valmis riskeihin, silloin tilanne vain pahenee ja sitten käytetään vielä enemmän rahaa humanitaarisen apuun, koska ei ole pystytty investoimaan tavallaan tällaiseen parempaan ympäristöön ei ole otettu riskejä, jotta voitaisiin saada aikaan vakautumista konfliktin jälkeen välittömästi. Sitten viimeinen kohta tavoitteenamme on päätyä se, että ei päädy tällaisiin kriiseihin, niin voidaan rakentaa rakenteita ja instituutioita, jotka pystyvät estämään tällaisten konfliktien syntymisen. Tämä on olennainen osa kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja poliittista kumppanuuttamme Afrikan kanssa niin kuin sanoin, tämän hallinnon yhteydessä me investoimme varsin paljon instituutioihin. Erityisesti investoimme vaaleihin. Nigerian vaalit, joista juuri palasin, ovat juuri tällainen klassinen esimerkki. Nigeriahan on valtava maa. Se pystyy kyllä hoitamaan omat asiansa monin tavoin. Siellä on paljon rahaa. Siitä voidaan keskustella, miten rahat käytetään, mutta se on heidän vastuullaan heidän asiansa, mutta on kuitenkin asioita, mitä mekin voimme tehdä. Ja kun eh, olimme mukana valtoimissa, annoimme 35 miljoonaa euroa vaalikomitealle ja kansalaisyhteiskuntaryhmille, jotta ne pystyvät, he pystyvät kouluttamaan ja kehittämään valmiuksia, jotta pystyttiin järjestämään kunnon vaalit ja myönnettiin asiantuntija-apua jos siitä vain oli hyötyä. Ja pyrittiin lisäämään tietoisuutta ja myös kansalaiset tavallaan itse valvoivat vaalien kehitystä. Sitten meillä oli myös tällainen vaalitarkkailumissio. Kollegana Santiago Visas oli päätarkkailijana ja mukana oli muita parlamentin jäseniä, jotka olivat vaalitarkkailijoina. Siellä sitä johti Xavier Hart heillä oli olennaisen tärkeä rooli. He antoivat riippumatonta ulkoista apua ja verifioivat vaalien kulkua. He olivat siellä yksin, oli tarkkailijoita ECOWASista, Afrikan unionista, kansainyhteisöstä, USAsta. He ja tämä on tällainen kollektiivinen kansainvälinen ponnistus. Teimme läheistä yhteistyötä toistemme kanssa. Ei ole mitään järkeä siinä, että jotkut sanovat, että vaalithan suota varsin hyvin ja toiset tarkkaan tässä sanovat, että kaikki menee ihan pieleen, joten olimme varsin läheisessä yhteistyösuhteessa ja varmistimme, että analysoitiin tilannetta samalla tavalla ja tehtiin myös samantyyppisiä suosituksia. Ja tämä toimi todella hyvin. Oikein näki, että ihmiset luottivat EUn sanaan Tämä näkyy lehdistötilaisuuksissa, kun sitten näitä alustavia löydöksiä, niin siellä oli aina kaikkein eniten väkeä ja ihmiset osallistuivat aktiivisesti näihin lehdistötilaisuuksiin, joita EU järjesti. Ja kun, kun ajatellaan näitä kaikkia toimia, niin tämä ihan konkreettisesti auttoi siinä, että näimme ehkä vapaimmat, rauhanomaisimmat vaalit Nigeriassa historiallisesti ajatellen. Tässä rauhanomaisesti muutettiin hallitusta. Oppositio voitti siellä ja nyt vallansiirto tapahtui todella vapaasti ja rauhallisesti Afrikan suurimmassa demokratiassa. Tämä on todella huomattava käännekohta ja sanoisin, että tuki, jota me pystyimme antamaan monien muiden kanssa, oli tärkeässä roolissa, että tämä kaikki oli mahdollista ja tämä auttoi juuri estämään konflikteja oli todellinen vaara, uhka siitä, että jos joku yritti varastaa koko vaaliprosessin vääristämällä prosessia, silloin olisi ollut satoja kuolemantapauksia ja tämä vältettiin nyt. Joten tähän lopetan. Kiitän teitä huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Nyt haluaisin tietää, ketkä haluavat esittää puheenvuoron. Sitten tiedän, kuinka aika voidaan käyttää. Ventää. Noiser. Silva Pereira, Hoibuh ovat toistaiseksi puhujalistalla, niin ikään Väyrynen ja Heidi Hautala. Kuutisen puhuja, joten kolme minuuttia kullekin. Ja lisään myöskin itseni puhujalistalle vielä ensiksi edustaja Venta. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, chciałbym podziękować za tyle bardzo dobrych... Kiitos paljon tästä valtavasta informaatiosta, mitä saimme. Puhun lyhyesti. Te annoitte paljon äh, elementtejä EUn politiikasta, äh, Afrikka-suhteista ja kerroitte meille paljon tärkeistä asioista. Puhuitte poliittisesta vakaudesta, puhuitte myös äh, eri pilareista, yrityksistä, turvallisuudesta, yhteiskunnasta, kaupasta, ihmisoikeuksista. Kaikkihan, ja tietysti myös politiikasta puhuitte. Lopuksi te puhuitte myös Nigeriasta. Pian pidetään Burundissa vaalit. Haluan liittää sen tähän kaikkeen, mitä te kerroitte. Puhuin teille kaikista tästä, koska vähän aikaa sitten puhuimme ihmisoikeusloukkauksista, jotka kohdistuivat joihinkin ihmisiin näissä maissa. Äh, näissä, tässä maassa on olemassa paljon pelkoa eri yhteiskuntaryhmien joukossa. Tekin mainitsitte siitä, puhuitte rauhasta, pelkoa. Monet ihmiset pelkäävät, miten, miten vaalioikeus on siellä ilmennyt, mitkä ryhmät järjestävät nämä vaalit. Onko Oh, pelkäävätkö nämä eri yhteiskunnalliset ryhmät siellä esimerkiksi paljon katoliset ryhmät haluavat osallistua, hekin haluavat rakentaa yhteiskuntaa huolimatta siitä, että, että Burundissa ei kaikkia näitä yhteiskuntaryhmiä ole hyvin edustettuina. E, e, me saamme hyvin vaikeasti tietoa Burundista, koska sotilaalliset ryhmät ovat siellä hyvin, vo, hyvin voimakkaasti esillä. On paljon kysymyksiä ilmassa. Esimerkiksi todellakin Nigeria te puhuitte siitä paljon. Kiitos paljon siitä, mitä kerroitte, ja se on hyvää tietoa meille. Mutta Burundi on ehkä yksi maailman köyhimmistä maista, ei vain Afrikan, vaan koko maailman köyhimmistä maista. Miten tälle maalle käy, ja miten voidaan toimia, jotta saataisiin poliittista vakautta sinne, ja että tämä poliittinen öö, sota öö, ei leviäisi sinne liian vahvasti. Miksi minä puhun näistä, koska mm, äh, muilla mailla on paljon vaikutusta siihen. Nigeriassa se tulee ehkä vaikuttamaan Burundiin, eli lähimailla on hyvin paljon vaikutusta Burundin tilanteeseen. Tarkkailijat tulevat osallistumaan äh, näihin vaaleihin Burundissa – mitä he tulevat tekemään siellä? Onko heillä joitakin vaikutusta koko tapahtumaan? Tehän tiedätte, että politiikassa usein politiikka ja valtiollisten toimielinten käsiin ja on ihan selvää, että nämä toimijat tulevat saamaan meidän kehitysapuamme. Se on ihan itsestään selvää. Mitä te tästä ajattelee? Siis Burundi on yksi maailman köyhistä maista. Mitä voidaan tehdä ja mitä voitaisiin tehdä, jotta asiat sujuisivat hyvin siellä, ettei siitä tulisi poliitti, uutta poliittista sotaa sinne? Norbert Neuser ja sitten Paul Väyrynen. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Kiitoksia tästä katsauksesta, jonka te juuri annoitte EUn ja Afrikan välisistä suhteista. Kenties nyt ilmaisen sen väärin ja saan kritiikkiä, mutta tämä kaikki kuulosti kovin mukavalta ja harmoniselta, mutta eikö toisaalta ole edelleenkin paljonkin työsarkaa vielä jäljellä, kun puhutaan EUn välisistä suhteista. Näin koettelisin. entäkin, ensinnäkin etelä, Afrik, Saharan eteläpuolisen Afrikan epävakautta epävakaus, yhä kasvaa e- epävakaus. Kyse pelkästään suuresta uhkakuvista, jotka kohtavat ihmisiä Maritanin länsiosasta aina Somalian saakka, mukaan ottaneen eri, Eritrea ja osa Keniaa. Ihmiset ovat siinä uhattuina. EUn yhteinen strategia, jäsenvaltioiden osallistaminen, tämä kaikki se tarpeellista. Se, mitä Pelkän hallitus on tehnyt ja mitä, mitä jotkut jäsenvaltiot ovat reagoineet näihin kriiseihin. Katsovat, no, jotkut jäsenvaltiot katsovat tätä historian vuoksi, että tämä on täysin oikeudettua näiden jäsenvaltioiden toiminta. Mutta te tuskin mainitsitte epässä asia. Te totesitte kyllä, että me pyrimme siihen, että raaka-aineet, jotka tulevat Afrikasta, myöskin jalostetaan paikan päällä niin, että Afrikasta ei tuoda vain ja ainoastaan raaka-aineita teollisuusmaille ja meille Eurooppaan, mutta käytännössä on monia maita, jotka edelleenkin katsovat tai toimivat sellaisella tavalla, että ne käyttävät hyväkseen Afrikkaa raaka-aineiden lähteinä. Sitten erityissuhde AKT on asia, jonka te mainitsitte. Uskon, että meidän eurooppalaisille pitäisi voimakkaammin vielä ponnistella AKT-maiden puolesta. Suhteet AKT-maihin ovat viimeisten 3-4-5 vuoden aikana olleet hieman lapsipuolen asemassa. Niitä on laiminlyöty. Tällä mielikuva minulla on. Ja sitten 2020 näkymättä kotonuumusopimuksenkin pitäisi antaa tulevaisuuden näkymättä ja pidemmän aikavälin suunnitelma laatia. Ehkä tämä suorittaisi pitäisi uuteen uskoon sellaisella tavalla, että me keskittyisimme Afrikkaan ja sitten eri, eriset suhteet olisi ty, Tyydenmeren ja Karibian maiden suuntaan, mutta Afrikka otettaisiin tässä e-, erilliseksi huomion kohteeksi. Sitten kysymys vielä. Kuinka me teemme yhteistyötä muiden avunantajien ja avunantajamaiden kanssa, kuten Kiinan ja Brasilian kanssa? Miten teemme yhteistyötä silloin, kun annamme apua olisi nähdäkseni toivottavaa, että työ jaettaisiin, ainakin osittain, koska Kiinan tarkoitusperät ovat hyvin erilaiset kuin meidän. Kuitenkin Kiina on valmis antamaan myöskin kehitysapua ja tekemään kehitysyhteistyötä Afrikan kanssa. Kysymys kuuluukin, kuinka tai kehittää suhteita Kiinaan. Ja lyhyt viimeinen kysymys vielä. Tämä liittyy Pan-Afrikan parlamentin ja meidän välisimme suhteisiin. Voitteko kommentoida tätä hieman? Mm, thank you. Kiitoksia. Paavo Väyrynen ja sitten Maria Haiboch. Thank you. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia paljon herra Westcott teidän erinomaisesta alustuksestanne. Haluaisin jatkaa siitä, mitä herra Noiser sanoi puheenvuoronsa lopuksi. Muiden toimijoiden rooli Afrikassa. Asia, jonka suhteen kysyisin, miten me teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa kehityspolitiikan puolella. Onko meillä samantyyppinen poliittinen lähestymistapa, kun tarkastelemme Afrikan poliittisia ongelmia? Entä Kiinan rooli? Te mainitsitte Kiinan niiden maiden joukossa, jotka ostavat paljon raaka-aineita Afrikasta. Mikä Kiinan rooli on kehityspolitiikan puolella? Mikä Kiinan poliittinen rooli on? Entä sitten Intia? ei Intiakaan pidä unohtaa. Se on kolmas suuri toimija. Noiser mainitsi myöskin Brasilia. Se on tietysti merkittävä asemassa, mutta Kiina, Intia ja Yhdysvallat. Nämä ovat ne maat, joiden suhteen olen kaikkein eniten utelias kuulemaan näistä lisää. Hoipu ja sitten Silva Pereira. No, Maria first. Maria ensin, Pedro, sitten vasta sinä. Kiitos paljon. Afrikan unioni on sellainen, että 90 prosenttia tulee avunantajamaalta apua ja, ja sitten Euroopan unionin apua tämän, tämän päälle. Te puhuitte, kuinka intensiivisesti kumppanussuhde on kehittynyt niin, että kyse on lähinnä taloussuhteesta Afrikan ja EUn välillä, mutta haluaisin viitata siihen, mitä herra Noiser sanoi, ja yhtyä siihen. Hän esitti kysymyksen asiasta. Kyse pelkästään kauppasuhteista silloin kun on kyse raaka-ainekaupasta, vaan Täytyy muistaa, että hyvin paljon juuri nimenomaan vain ainoastaan raaka tuodaan Afrikasta ja sitten jalostus toimitetaan Euroopassa, joten hyötykin, hyötyä ei jalostuksesta saada Afrikassa. Addis Abebassa tammikuussa ei syntynyt kovinkaan suuria visioita, kun tarkasteltiin Agenda 2063 asiaa. Tuskin voidaan edes kuvitella, että tämä tavoite voidaan toteuttaa kun tarkastellaan Afrikan maiden kehittämistä ja, ja sitä, että Afrikasta itseskään oikein usko omaan unioniinsa, eivätkä halua, Afrikan maat eivät halua antaa Afrikan unionille toimivaltauksia. Tämä muistuttaa hieman Euroopan tilannetta, koska Euroopan parlamenttikin on vuosikausia suhteellisen vähän vain ottanut erilaisista oikeuksista, joten Tämä on prosessi, jossa me olemme päässeet paljon pidemmälle kuin Afrikka, mutta samanlaisesta prosessista on kyse. Sitten pari seikkaa kuusi miljoonan teidän suusta. Kuinka te arvioitte tätä uutta visiota Afrikkaa varten? On tietysti hyvä, mikäli on ylipäänsä jonkinlainen visio, mutta miten pitkälti Afrikan unioni on tässä merkittävässä asemassa? Onko se erityisesti kunnianhimoinen? Mikä tämä tarkoittaa meidän kannatamme, mikäli Afrikka itse arvioi omat visionsa ja määrittelee ne? Voimmeko me olla tässä tukijan roolissa vai onko tässä, tässähän on vielä varmaan paljon tukemisen potentiaalia, mutta visio tietysti on hyvä pohja. Ja kysyisinkin, mikä osuus meillä tässä sitten on suhteessa Afrikkaan? Hieman kuulisin tästä teiltä lisää. Ja sitten kotonuun sopimuksesta 2020 vuoden jälkeen, mitä sen jälkeen tapahtuu? Pysyykö sopimus vanhassa muodossaan vai keskitytäänkö asioissa hieman eri tavalla? eri asioihin tulevaisuudessa. Olisin kiitollinen vastauksista. Kiitos Maria, sitten Pedro ja hänen jälkeensä Heidi. Hän varmaan tulee kohta takaisin. Ja sitten minä itse. Pedro ja sitten Heidi. Mikrofoni, kiitos. Kiitos. Herra Westcott näistä hienoista selvityksistä suhteista, jotka vallalla EUn ja Afrikan välillä haluaisin esittää herra Vestko teille kolme kysymystä nopeasti. Ensimmäinen kysymys. Muutaman viikon kuluttua pidetään Addis Abeban huippukokous, jossa tullaan päättämään rahoituspuitteista kehitysrahoituksesta vuoden 2015 jälkeen. Haluaisinkin tietää, mikä, mitkä voisivat olla tästä konferenssista sukeutuvat hyvät uutiset. Mikä on poliittinen viesti, joka sieltä sitten tulee ulos? Ja mitä te itse odotatte tältä konferenssilta? Jotta voitaisiin todella viedä vieläkin pidemmälle kehitystyö Afrikan hyväksi. Toinen kysymys liittyy kehitysyhteistyöhön maahanmuuttoon virtausmaiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää myös meidän kumppanussuhteissamme Afrikan kanssa. Te olette ihan oikeassa puheessanne tästä. Mehän tiedämme kaikki ja tunnemme kaikki Välimerellä koetut nähdyt järkyttävät draamat. Me tiedämme, mikä on tilanne näiden ihmisten kohdalla, jotka kulkevat Välimeren yli. Se on heille vain kauttakulku, mutta usein se jää heidän määränpääkseen valitettavasti, mutta EUlla on kuitenkin syynsä, onko sillä syynsä olla tyytyväinen yhteistyöohjelmaansa näiden alkuperämaiden kanssa, alkuperämaiden, joista nämä maahanmuuttajat lähtevät ylittämään välimerta. Kun tämä draama on saanut niin suunnattomat mittasuhteet ja laajuuden ja syvyyden, eikö silloin pitäisi lähteä pureutumaan näiden tämän muuttoliikkeen syihin? Mikä saa nämä ihmiset lähtemään, muuttamaan? Ja tämän lisäksi haluaisin kysyä teiltä vielä Guinea-Bissausta. Äskettäin EU käynnisti aloitteen antaen rahoituksellista tukepäätän antaa rahoitustukia Guinea-Bissaulle. Mm, Maalla on uusi poliittinen johtaja, uusi pääministeri Domingos Simus Pereira. Ja tämä maa todella ansaitsee äh, sille avautuvat mahdollisuudet, jotta se voisi päättää poliittisen epävakaisuuden kauden. Siellä on paljon kehitystahtoa. Portugali jo historiallisista syistä johtuen ja poliittisista ja kulttuurista syistä seuraa hyvin läheltä tämän tilanteen kehittymistä Guinea-Bissaussa muiden Afrikan maiden kanssa tietysti yhdessä, mutta haluaisinkin tietää, mitkä ovat tavoitteet, painopistealueet tässä rahoituskumppanuussuhteessa sopimuksessa, joka on tehty Guinea-Bissaan kanssa. Kiitos. Mm, thank you. Kiitoksia Heidi Hautala ja sitten Eli Schlein. Heidi, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kysymykseni liittyvät äh, kehitysyhteistyövälineisiin. Te mainitsitte, budjettituen ja sen, mihin tulokseen budjettituella voidaan päästä. Olen teidän kanssa samaa mieltä siitä, että kyse on erittäin hyvästä välineestä. Viime aikoina on nähty, että esimerkiksi Tansaniassa on ollut sellainen tilanne, että siellä tapahtui väärinkäytöksiä, epäsäännönmukaisuutta havaittiin ja Tietääkseni tämä johti sitten siihen, että budjetti tukiin tuen maksatus keskitettiin. Voitteko kertoa hieman enemmän siitä, mikä EUn rooli oli, kun tätä tuen keskeytyspäätöstä tehtiin? Toinen kysymykseni on seuraava. Luonnonrikkauksia omistavat maat, jotka eivät pysty hallinnoimaan ja käyttämään hyödykseen luonnonvaroja avoimella tavalla – Näistä maista kysyisin, mikä teidän prioriteettinne on, kun puhutaan Mosambikista, Tansaniasta tai muista maista, joissa on kyllä pientä toivoa sen suhteen, että ulkoisesta avusta ja tuesta voitaisiin päästä eroon viiden, kymmenen vuoden aikajänteellä, mikäli kaikki sujuu hyvin, sikäli mikäli saadaan aikaan vahvat instituutiot, jotka pystyvät käyttämään hyväkseen näitä uusia nyt avautumia mahdollisuuksia. Mit, miten te näette näiden maiden tilanteen? Ja sitten kolmas kysymys. Tämä on hieman erilainen luonteeltaan. EU tietystikin on mukana kansainvälisessä kumppanuudessa silloin, kun pyritään tukemaan haavoittuvaisessa asemassa olevia maita, niitä herkkiä maita. Mitä mahdollisuuksia te näette EUlla olevan auttaa näitä erittäin fragiileja, herkässä tilanteessa olevia maita niin, että nämä maat pystyvät huolehtimaan kansalaistensa tarpeesta. Elislain vielä. Yeah, thanks, thanks Chair. Uh, I just wanted to ask you... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys. Mikä on tilanne poliittisen dialogin kohdalla EUn ja Afrikan välillä tietysti koskien ihmisoikeuksia viittaan kahdeksan artiklan kotonun sopimuksessa erityisesti ajattelen naisten oikeuksia ja seksuaalisia vähemmistöjä ja heidän oikeuksiaan. Uh, Kiitoksia. Kaksi kysymystä minulta. Aamulla puhuttiin asioista. Keskustelua otettiin maahanmuutosta. Aamupäivällä meillä oli valiokunnan kanssa yhteiskokous, jossa puhuttiin nimenomaan maahanmuutosta. Puhuimme siellä EUn ja Kiinan toimista Afrikkaan maahanmuuttovirtojen osalta. Kaikki panelistit olivat kovin innostuneita asiasta. Kuulsi mieleen teidän näkemyksenne tästä. Ensinnäkin siitä, mikä on ulkosuhdehallinnon kanta tähän kysymykseen ja miten tämä asia nähdään Afrikan suunnalta käsin. Kun on kyse näistä ihmisten pidätyskeskuksista ja muista, jotkut äh, vertaiset tilannetta Australian. Onko tämä oikea tapa toimia kehityspolitiikan puolella, oikea kehityskulku? voisin viedä teidät kokonaisen Afrikan kierroksen, mutta vienkin teidät nyt vain Zimbabween. Meillä on vaikeita suhteita viime vuosina vallinneet, ja parin viikon aika nyt on nähty pieniä merkkejä siitä, että Zimbabwen suuntaan voidaan uudelleen herätellä jonkinlaisia suhteita, joitakin hankkeita on väläytelty. Voitko kertoa Ovatko nämä Zimbabwen hallituksen ehdottamia hankkeita vai kansallisjärjestöjen tai muiden kumppaneiden ehdotuksia ja ketkä näistä loppujen lopuksi hyötyisivät näistä hankkeista? On mielenkiintoista, että kun keskustellaan Afrikasta ja Kiinan roolista Afrikassa, tarkastella Afrikan historiaa. Afrikka on ollut maaperää, joilla eri, val, eri vallankäyttäjät pyrkivät saamaan vaikutusvaltaa. Kiina siellä pyrkii voittamaan jalan siihen. Obamakin vierailut siellä ja muutkin ovat halunneet sieltä vaikutusvaltaa ja uutta jalansia. Miten te suhtaudutte tähän? Miten, ja miten tämä kaikki vaikuttaa meidän EUn agendaamme? toimimme Afrikassa. Kiitoksia paljon, paljon kaikille näistä kysymyksistä. Yritän ainakin lyhyesti kattaa ne kaikki ja yritän ne hoitaa suurin piirtein samassa järjestyksessä, kun esitettiin. Ventäisesti kysymyksen, joka liittyy Burundin vaaleihin. Tämä on suuri huolenaiheemme. Ei pelkästään itse vaalien vuoksi, vaan on mahdollista, että presidentti Kurundisa haluaa, kol, haluaa vielä kolmannen kauden, vaikka Persoon vanhalle pitäisi lupa vain kahteen kauteen, vaikka perustuslaki sali vain yhden tulkinnan. Hän tähän silti pyrkii. Edistysmielisen, että nyt pikkuhiljaa poliittinen liikumavara on vähentynyt, sananvapautta rajoitettu, vastustajia ja poliittisia, poliittista oppositiota on ajettu ahtaammalle. Me olemme valmiita lähettämään vaalitarkkailuryhmän paikan päälle, mutta jossakin määrin Tämä on perusteltua vain, mikäli on suhteellisen suuri mahdollisuus, että vaalit ovat vapaat, ja tällä hetkellä näin ei ole. Miksi sitten ylipäänsä kannattaa mennä tarkkailemaan? Tästä me, tätä me pohdimme parhaillaan aktiivisesti monien muiden kansainvälisten toimijoiden rinnalla. Olemme hyvin selkeästi lähettäneet ulkoasian neuvoston kokouksen, ministerineuvoston kokouksen johtopäätökset mukaan luettuna siitä, että poliittista liikkumavaraa pitää sallia ja sallia opposition toiminta. Ja olemme kommentoineet myöskin tämä, tätä presidentin havittelemaan kolmatta toimikautta. Meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan ei pelkästään ulkopuolta käsin, mutta myöskin sisäpuolta käsin. Naapurimaan presidentti Kikute muun muassa on puhunut erittäin äänekkäästi maan asioista. En voi taata teille sitä, että me pystymme saamaan aikaan hyviä tuloksia, mutta teemme kyllä kaikkemme ja pidämme kyllä asian jatkuvasti tarkkailun alaisena. Ja kuten te totesitte, mikäli mahdollista, hyviä esimerkkejä voidaan käyttää hyväksi. Viime aikoina on ollut monia hyviä esimerkkejä mukaan ottana Nigerian vaalit ja sitten Kongon demokraattisessa tasavallassa presidentti Kabila nähdäksemme on myöskin havittelemassa kolmatta toimikautta itselleen. ainakin haluaa lykätä vaaleja hieman. Ja nyt hän on joutunut hyväksymään sen, että vaali järjestetään vuonna 2016 suunnitelman mukaan. Joten joitakin merkkejä edistyksestä kyllä on monessakin maassa, mutta en voi sanoa, että Purundin tilanne on näiden hyvien esimerkkien joukossa, ainakaan vielä. Herra Noiser, te totesitte, että puhuin tässä hyvin kepeällä mielellä ja harmonisesti. Te olette aivan oikeassa, että Atlantin rannalta Marita, Mauritaniasta aina toiselle rannalle saakka valitsi epävakaosa aina Somalian suuntaan saakka. Ja yhä suurempi huoli on se, että nämä ongelmaiset alueet liittyvät toisiinsa, lähentyvät toisiaan. Meillä on kaksi ex strategiaa, Sahelin strategia ja Afrikan sarven strategia. Näistä on sovittu yhteistuumin jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot ovat niihin sitoutuneet ja me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotka pyrkivät vaikuttamaan tilanteeseen. Haluamme varmistaa sen, että meillä on kokonaisvaltaan johdonmukainen lähestymistapa ja käytämme kaikki välineet hyväksemme kehitysavun, humanitaarisen avun, turvallisuusyhteistyö, avun ja myöskin poliittisen tuen. Tämä oli näiden kahden strategian tarkoitusperänä. Me tarkastamme tilannetta jatkuvasti Salen strategia, strategia ju, juuri korjattiin edellisessä ulkoasianneuvostossa, keskusteltiin pitkään Afrikasta ja Sahelin toimintasuunnitelmasta. Ja mikä tarkastellaan neuvoston johtopäätöksen liitteitä? Siellä ei puhuta pelkästään siitä, mitä EU tekee, vaan myöskin siitä, miten jäsenvaltiot toimivat sen varsinaiseksi, että radikalisoimista voidaan estää ja rakentaa kansallisyhteiskuntaa ja luoda työpaikkoja nuorille ihmisille. Jotkut avainkysymyksistä ovat juuri näitä tavallisen kehitysprosessin lisäksi. On meillä muitakin asioita, joita me teemme kyllä parhaamme ja pyrimme kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Tietystikin aina voidaan tehdä vielä enemmänkin. Yritämme YK kanssa esimerkiksi toimia johdonmukaisesti. Se on toinen suuri toimija näyttämällä. Ja Afrikan unioninkin kanssa pyritään johdonmukaiseen toimintaan. Sitten raaka-aineiden vienti. Se on suuri huoli muiden joukossa. Kofi Annanin kertomus, joka liittyy Kongon demokraattiseen tasavaltaan, osoittaa, että 8 miljardia dollaria viimeisten kymmenen vuoden aikana on valunut maasta erilaisten manipuloitujen sopimusten myötä. Teemme työmme konfliktimineraalien osalta myöskin. Tämä liittyy yleisesti DRC:hen Kongon Demokraattinen tasavalta, mutta myöskin Keski-Afrikan tasavalta. Meillä on Kimpelin prosessi, joka kattaa timantit, ja komissio on tehnyt ehdotuksen, että tätä ajatusta lainettaisiin. Puheenjohtaja esittää kommentteja. Niin, raportoimme tästä ja tunnemme tämän sen hyvin, ja erilaisia ratkaisuja tähän tilanteeseen on. Kaikkien tehokkaimmat ratkaisut ovat, että äh, juuri näitä mainitseminen, näistä on tärkeää puhua Jotkut mainitsevat, että useakin mainitsevat kotonun sopimuksen ja se, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Vastaus on se, että tarkastelemme ja odot, tilannetta ja odottelemme tästä teidän lausuntoonne moni, moni muiden lausuntojen muo, muassa. AKT-puoli ei ole vielä tehnyt johtopäätöksiään komiteassa, joka perustettiin entisen presidentti Obajaon johdolla. akt puolella ei ole saatu lausuntoa teemme aktiivista keskustelua toimintojen kesken tästä ja laadimme heinä-elokuussa vihreän kirjan asiasta ja sitten käydään laajamittaista keskustelun asiasta. Voin kyllä kertoa henkilökohtaiset näkemykseni, mutta ne ovat vain minun mielipiteeni tällä hetkellä. Vaihtoehtoja on kyllä monia. Asiasta voidaan luopua kokonaan. Tämä olisi suuri menetys. Tämä edetään arvokasta yhteistyötä, mutta meidän täytyy esittää kysymys, onko sopimus nykymuodossaan asianmukainen. Pitäisi, ja mikäli joku sitten erotaisi, että pitäisi keskittyä enemmän yksittäisiin alueisiin ja katsoa, onko näiden alueiden välillä riittävästi yhteistyötä C ja B välillä, jotta tämä pitää kannattaa laittaa saman katon alle, vai pitäisikö ne erottaa toisistaan nämä kolme aluetta? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Uskon, että joitakin alan elementtejä on, jotka liittyvät kotonusopimuksen arvoon välineenä väline, joka luo puitteet kehitysyhteistyöllemme mukaan luettuna yhteys poliittisen vuoropuhelun, jonka mainitsin. Näitä asioita ei pitäisi täysin erottaa toisistaan ja uskon, että tämä on yksi asia, josta on tärkeää keskustella. Me odotamme innolla tätä keskustelua yhtä lailla kuin tekin. Te esitte, esitte kysymykseen mukaan että sinä, Linda ja herra Väyrynen nousevien talouksien tilanteesta ja siitä, mitä me teemme yhteistyössä, miten me teemme yhteistyötä näiden kanssa. Tämä mielenkiintoinen osa-alue. Olin erittäin iloinen siitä, että nousevan talous, nousevat talousmahdit ovat yhä kiinnostavimpia Afrikasta. Afrika on manner, joka kipeästi tarvitsee lisää investointeja ja lisää kauppaa. Jossakin määrin työtä on jo jaettu eri toimijoiden kesken. Hyvin paljon infrastruktuurirahoituksesta rahoituksesta tulee tällä hetkellä joko Afrikan kehityspankin tai Maailmanpankin kautta tai sitten Kiinasta. Kiinalta. Kiina antaa joitakin huokeita lainoja, mutta se rakentaa myöskin valtavasti rautateitä ja maanteitä Afrikkaan. E, Kiina rakentaa jopa satamia joillakin alueilla. Ja tämä on erittäin tärkeä osa-alue ja yh- tärkeää työtä, jota Afrikka tarvitsee, mikäli se haluaa yhdistää markkinansa ja kasvaa. Tämä kaikki on myönteistä kehitystä. Intia, Brasilia ovat yhtä lailla tärkeässä asemassa Afrikassa. Joten tämä liittyy toinenkin osapuoli, joka, tai osatekijä, joka usein uudelletaan. Samalla kun näiden maiden taloudellinen sitoutuminen Afrikassa lisääntyy, samaa mitä lisääntyy myöskin niiden poliittinen läsnäolo ja käsitys siitä, mitä täytyy saada vastineeksi, että investoinnit kannattavat. Annan tästä yhden esimerkin. Tämä liittyy Sudanin ja Etelä-Sudanin. Sudanin in, Kiina on voimakkaasti investoinut siellä öljyteollisuuteen, siksi sillä on erittäin tärkeitä intressejä siellä, ei pelkästään siinä, että öljyteollisuus siellä pysyy ja säilyy, mutta Kiina, Kiinan intressejä myöskin estää konfliktit, koska tämä saattaisi heikentää investoinnin arvoa. Teemme tässä suhteessa lähteä yhteistyötä Kiinan kanssa ja pyrimme ratkaisemaan Etelä-Sudanin konfliktin. Kiinan myötävaikutuksella. Tämä on Kiinan yksi Äh, kumppanit, joka on äh, tukenut ikatin alaisuudessa harjoitettua pro- prosessia. Käymme poliittista vuoropuhelua myöskin Sudanin etä, Etelä-Sudanin konfliktin ratkaisemisesta. Tämä on asia, jossa teemme läheistä yhteistyötä. Ja sitten Pan-Afrikan parlamentti. Siihenkin liittyvä kysymys esitettiin. Tiedän, että Teillä on yhteistyötä Pan-Afrikan parlamentin kanssa. Jotkut teistä varmaan ovat osallistuneetkin tämän yhteistyöhön. Te oikein totesitte, että Pan-Afrikan parlamentilla on käytännössä paljon vähemmän valtaoikeuksia kuin teillä. Tämä on epäsymmetrinen yhteistyön sarka, mutta tämä on myönteistä yhteistyötä, koska tämä auttaa luomaan yhteyksiä Afrikan maihin ja vaihtamaan parhaita käytänteitä ja kokemuksia. Tämä on myöskin heidän pitkän aikavälin kunnianhimonsa asettama tavoite. Hoibuh esitti kysymyksen visiosta 2035. Tämä on erittäin voimakas visio, jolla pyritään yhdistämään Afrikka luoda, luomaan yhtenäiset vapakauppa alueet Afrikkaan, yhtenä vapakauppa alueelle ja verkostot ja yhteydet koko Afrikan laidata laitaan. Tämä olisi merkittävä taloudellisen kehityksen lähde Afrikassa erittäin hyvä asia, mutta tietystikin visio on aina vain visio. Mikäli jollakin ei olisi visiota, hän olisi ihan tavallinen puljainen eikä mikään visionääri. Joten jollakin täytyy olla visioita, jollakin täytyy olla kunnianhimoa asettaa näitä visionäärisiä tavoitteita. Ja on hienoa, että on jonkinlainen näkemys tai ajatus siitä, mihin suuntaan halutaan mennä, vaikka askeleita on edessä vielä hirvittävä määrä ja tie on pitkä ja kivinen. Sillä Pereira esitti kysymyksen joka liittyy rahoituskehitykseen vuoden 2015 jälkeen. Tämä on seikka, jonka antaisin TEFCO-pääosaston vastattavaksi. Ei minulla ole rahaa. Voin ilmaista vain mielipiteeni ja hoitaa poliittista puolta, mutta rahoituskysymykset sysään suoraan DEFCOlle. On eriskummallista, että tänä vuonna asiat hoidetaan eri järjestyksessä, eri järjestyksessä kuin aiemmin. Aiemmin tarkasteltiin hankkeita, joissa katsottiin, mistä rahat revitään, mutta nyt katsotaan paljonko rahaa on ja sitten katsotaan, kuinka kestävän kehityksen tavoitteisiin voidaan päästä. Palatakseni vielä maahanmuuttokysymykseen, jonka sekä te että Linda mainitsette. Yksi esimerkki siitä, miten Rabatin prosessi on tuonut todellista hyötyä sekä Euroopalle että Afrikan maille, jotka ovat kyseessä, on Mauritania. Yhdessä vaiheessa laiton maahanmuutto, ihmiset, jotka lähtivät Mauritanista, olivat äh, lukuisia, satoja ihmisiä lähti viikoittain. Nyt heitä ei lähde tuskin ollenkaan. Me olemme ryhtyneet äh, mobiliteettiyhteistyöhön ja antaneet rahoitusta työpaikan luomista varten. Lisäksi Mauritania on auttanut meitä. Mauritanaiset eivät ole pitäneet siitä, että jotkut heidän parhaista koulutetoimista työntekijöistään lähtivät, joten Mauritania halusi, halusi lopettaa tämän ihmisten virtaamisen muualle. Jotkut Afrikan maata eivät ole kovinkaan huolissaan siitä, että sieltä lähtee suuria määriä ihmisiä pois, mutta jotkut muut ovat huolissaan asiasta. Ghana on toinen esimerkki. Sielläkin on saatu melkoinen käännös vastakkaiseen suuntaan aikaan 2005-2010 vuosien aikana valtavasti ihmisiä lähti pois, mutta tänä päivänä tuskin kukaan kanalainen enää lähtee mihinkään. Joten kyllä tämä on mahdollista, mikä tehdään yhteistyötä lähtömaiden kanssa. Kyllä me voimme luoda politiikkaa, joka hyödyttää sekä meitä että näitä lähtömaita. Kanassa esimerkiksi ihmiset käyttivät jopa 3000 dollaria päästäkseen Saharan yli. Nyt tämä 3000 dollaria voidaan sijoittaa pieneen yritykseen Kumansissa, ja sitten tämä hyödyttää kaikkia. Siellä voi perustaa parturiliikkeen tai pienen, pienen nyrkipajan tai jonkin muun. Veroiset kyllä näkevät, mitä lisäarvoa tällaisella toiminnalla on. Vastuun ulkoistaminen on ei ollut ihan oikea tapa suhtautua tähän asiaan. On olemassa erilaisia ryhmittymiä, maahanmuuttajien joukossa. Ja on tärkeää erotella niistä toisistaan, koska jotkut ovat lähinnä taruista syistä tulevia maahanmuuttajia, jotka etsivät vaurautta. Jotkut pakenevat köyhyyttä, mutta on myöskin, on myöskin ihmisiä, jotka joutuvat pakon edessä lähtemään vainon vuoksi. Jotkut Afrikan maat, jotka ovat allekirjoittaneet pakolaisten asemaa koskevia yleissopimuksia, joten niillä on sama vastuunsa kuin meilläkin ensimmäisenä tulomaina. Paljon enemmän pakolaisia on tällä hetkellä pakolaisia asiain päävaltuutetun alaisuudessa Afrikassa kuin mitä meillä, Chadissa ja Kamerunissa ja muissa köyhissä maissa, kuten Etiopiassa, on valtava määrä pakolaisia, ja näillä mailla on valtaisa taakka tästä koitunut. Meidän pitäisi auttaa näitä maita hoitamaan näitä pakolaiskysymyksiä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Sitten Guinea-Bissau. Tämä on hyvin lähellä minun sydäntäni. Siellä järjestettiin suuri pö- pyörän pöydän avunantajakonferenssi viime viikolla. Minä olin itse siellä mukana. Me onnistuimme saamaan kokoon 1,1 miljardia euroa, johon voidaan auttaa Guinea-Bissaun jälleenrakentamistyössä, siinäkin kun uusi hallitus on nyt astunut voi virkaansa. Silloin hallituksen puolella ihmiset haluavat investoida, silloin on hyviä suunnitelmia, sen suhteen, miten edetä. Ja siellä on havaittu tarve uudistaa myöskin turvallisuussektoria. Tätä uudistusta on lykätty vuosikausia ja myöskin kansainvälinen yhteisö on valmis antamaan rahaa tämän prosessin tukemiseksi. Joten minä erittäin myönteisellä mielellä toiveikkaina tämän asian suhteen. Euroopan unioni voi merkittävästi myötä vaikuttaa 140-160 miljoonaa muistaakseni EUn antaman tuki, en nyt muista tarkalleen. Siitä vielä lopuksi maatalous. Meidän täytyy kehittää ei pelkästään pähkinalan teollisuutta, vaan muunkin alan maataloutta. Siinä on hyvin paljon lisäarvoa, jota voidaan vielä hyödyntää. Oh, ja vielä toinen tärkeä seikka on hyvä hallinto. Hallitukset ovat, hallitus on pyytänyt suorastaan apua uudistusten aikaansaamiseksi. Näillä kolmella osalla me pyrimme tekemään yhteistyötä ja yhdistämään kansainvälisten avunantajien voimatta sitten nämä haavoittuvaiset maata. Rova Hautalan kysymys. Romahtamisen olevat maat. Hyvä esimerkki siitä, kuinka Pusanin periaatteet on käytetty hyväksi, on se, että olemme tehty, yhteistyötä isäntämaan ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tästä on yhtenä esimerkkinä Somalia. Me olimme tässä johtavassa asemassa ja laadimme valtion rakentamissopimuksia. Monet avunantajat ovat mukana tässä työssä. Tällä pystytään luomaan tai palamaan peruskivi jälleenrakennukselle hyvin usein joudutaan ottamaan tyhjästä. Tämä nähdäkseni on tuonut todellista lisäarvoa peruspalveluiden parantumisen myötä ja perusinstituutioita mukaan ottena oikeuslaitos on saatu pyörimään ja teemme yhteistyötä myöskin meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja muillakin osalla yhteistyö jatko. Busanin periaatteet on pistetty täytäntöön ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että nämä alkavat tuottaa hedelmää. Sama yritettiin Etelä-Sudanissa, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että tämä ei, tämä ei nyt vielä toimi. Siellä oli suuria jännitteitä ja edelleenkin pyrimme löytämään keinoja, joilla saadaan eri yhteisöt elämään sopusoinnossa keskenään, niin sitten voimme ryhtyä rakentamaan valtiota instituutio. Tämä ei aina toimi, mutta Busanin periaatteet kyllä toimivat ja ovat tuottaneet heidän joskin olosuhteissa. Sitten varainhoito. Jälleen kerran TFK-kollega oikeastaan on parempi vastaamaan kysymykseen tätä koskevasta mekaniikasta. Etelä-Sudan on esimerkki siitä, kuinka vasta sitten, kun raho- varo- rahoitushallinto on saatu kuntoon, voidaan puuttua tähän konfliktiin ja konfliktin syihin ja taustalla olevan öljyteollisuuteen, joten käytännössä on kyse käteisestä. Ihmiset haluavat kahmia käteistä omiin taskuihinsa. Niin kauan kun on pääsee rahoitusmekanismeja tai ei ole rahoitusmekanismeja, joilla pystyn valvomaan varien käyttöä ja sitä, kenen taskuun rahat päätyvät, pelkään pahoin, että konflikti jatkuu. Ja vielä lopuksi Tansania ja sinne annettu budjettituki. Siellä niin kuin muuallakin me pyrimme tekemään niin läheistä yhteistyötä kuin mahdollista muiden avainasemassa olevien avunantajien kanssa – mukaan ottaa niiden kanssa, jotka antavat rahoitustukea, mukaan ottaa Maailmanpankki ja jotkut kahdenvälisessä suhteessa olevat jäsenvaltiot. Siksi meillä on hyvin paljon viipuvaikutusta, mikäli kaikki, jotka antavat tukea, sanovat, että hetkinen, nyt pidetään pieni breikki, niin tämä lähettää hyvin vahvan viestin maiden hallitukselle Tansania. On esimerkki siitä, kuinka myöskin maan sisäinen paine mukaan luettuna parlamentti auttoi siinä painostuksessa, jonka myötä sitten presidentti joutuu antamaan potkut tälle korruptoituneelle ministerille. Kyllä me pystymme vaikuttamaan tällaisiin tapauksiin. Ihmisoikeudet ja seksuaalivähemmistöt, näitäkin koskeva kysymys esitettiin. Ihmisoikeudet oikeudet ovat olennainen osa poliittista vuoropuhelua miltei kaikkialla. Ei se ole ainoa asia. Me katsomme muitakin asioita, paikallisia asioita, kotimaan asioita, taloudellisia ja poliittisia asioita, mutta erityisestikin ihmisoikeudet ovat keskiössä. Ihmisoikeuskysymys otetaan säännönmukaisesti aina esiin. Me pyrimme tekemään työtä aina kun se on mahdollista maan sisällä toimivien ryhmien kanssa, jotka pyrkivät suojamaan näitä samaisia ihmisoikeuksia. Teemme mielellämme työtä maan omien asukkaiden kanssa, jotta tähän päästään. Kuolevan tuomio on yksi hyvä esimerkki. Näissä monissa näistä maissa on jo ryhmiä, esimerkiksi lakimiesryhmiä tai lakimiesliittoja ja ihmisoikeus- ja muita kansalaisjärjestöjä, jotka niin ikään vaativat kuolemantuomion tuomion kumamista ja me tuemme näitä niiden työssä. Ei meidän kannata tässä suostella hallituksia, vaan maan omien asukkaiden kannattaa suostella hallituksia. Ja mit, mitä tulee sukupuolivähemmistöihin, olemme, tai seksuaalivähemmistöihin, olemme pyrkineet liittämään tuon ihmisryhmän oikeudet yksilön oikeuksiin ja vapauksiin. Suurimmassa osassa Afrikan maita on jo tilanne, joissa maa on allekirjoittanut nämä yleissopimukset tavalla tai toisella. Ja tämä on kaikkein kiistanalaisin asia, silloin kun on pyritty laatimaan EU-Afrikka-huippukokouksen johtopäätöksiä. Hyvä sanamuoti saatiin aikaan, jolla pyritään suojamaan yksilön oikeuksia ja vähemmistöryhmien oikeuksia. Tästä kaikkein eniten kisteltiin. Ja tätä Työtä jatketaan ja olen varmistaa, että tätä ihmisryhmää vastaan ei harjoita syrjintää. Ja sitten vielä lopuksi Zimbabwe. Olemme ryhtyneet Zimbabwein hallituksen kanssa suhteiden elvyttämiseen. Viimeisten viiden kuuden vuoden aikana tähän on pyritty. Olemme pikkuhiljaa poistaneet tai vähentäneet rajoittavia toimia tai pakkotoimia. Viime viikolla sovimme, että artikla 96 mukaiset pakotteet kumotaan. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan tehdä yhteistyötä 11 kehitysrahaston varojen käytön varmistamiseksi, mutta emme ole samaa mieltä, että rahaa pitäisi antaa hallitukseen, mutta katsomme, että tiettyjä sektoreita pitäisi tukea. Yhdessä siis haluamme tehdä yhteistyötä hallituksen kanssa ja kaksi osa-aluetta, joilla pyritään tekemään yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen tai muiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat hallituksen ulkopuolelta käsin. Yksi osa aloilla teemme yhteistyötä hallituksen kanssa, on oikeuslaitoksen uudistaminen. Siis se yksi ja ainoa osa-alue. Oikeuslaitos on yksi asia, jonka suhteen Zimbabwe on osoittanut äh, oikeuslaitos on jossakin tapauksessa osoittanut olevansa riippumaton. Haluamme auttaa oikeuslaitosta ja tietysti haluamme, meidän on pakko tässä käyttää hyväksemme hallituksen omia mekanismeja, mutta suurin osa rahasta annetaan sosiaalisen hyvinvointiin ja terveyssektorille. Tästä teemme yhteistyötä UNICEFin ja muiden YK-virastojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa niin, että rahaa ei ole pakko antaa hallituksen kautta. Tämä on se osa-alue, jonka suhteen katsomme, ja tämä on prioriteettialue. Tämä on osa uuden aloitettua yhteistyötä, ja tämä on yhteistyötä Zimbabwen kansalaisten hyväksi. Filmissä voimme toimia yhteistyöhallituksen kanssa, teemme yhteistyöhallituksen kanssa. Ja tässä oikeastaan olikin kaikki. USA. Ai niin, Yhdysvallat. Two areas. Niin USA korostaa sen tästä kahta poliittista ja turvallisuuspuolta. Amisson tuet, sitä tuetaan kahdella tavalla. EU-varat avustussotilaille, YK antaa logistista tukea ja USA koulutusta ja materiaalia, varustelua. Noin yksi kolmasosa kustannusta jokaiselle meistä. Ja tässä yhteiset ponnistelumme auttavat Amazonia ja se onkin pystynyt puskemaan poispäin Al-Shabaabia. Worked extremely closely. Al-Shabaabia. Teemme läheistä yhteistyötä USA kanssa ja tuemme tässä tässä vaaliprosessissa ja teemme nyt heidän kanssaan yhteistyötä, kun toimitaan Boko Haramia vastaan, meitä keinoista vastaan. Tämän tyyppiset turvallis, turvallisuuteen, poliittisen hallinnointiin liittyvät alueet ovat yhteisiä alueita käytännössä. Kollegani voi kertoa paremmin esimerkiksi terveydenhuoltopuolesta. Tässäkin teemme läheistä yhteistyötä USA kanssa, koska siellä investoida, he investoivat vahvasti aisivastaiseen toimintaan me emme käytä rahaa tähän, koska työnjako tarkoittaa sitä, että voimme sitten keskittää apuamme johonkin muihin alueisiin kuin USA. Joten väillä olemme lähes yhteistyössä, väillä pystymme jakamaan työt keskenämme tai tehtävät keskenämme. Nick Westcott kiittää Nick Westia erittäin kattavasta tilannekuvasta Afrikan osalta. Hän pystyy vastaamaan myöskin yksityiskohtaisiinkin kysymyksiin. Uskon, että todennäköisesti palamme asioihin vielä myöhemmin, mutta olen kiitollinen siitä, että olette täällä tänään ja tulitte tänne miten suoraan Nigeriasta. Joten varmaan olette ansainnut pääsiäislomanne, joten kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään kaikesta huolimatta. Okay, colleagues. It's, um... Hyvät kollegat, nyt on viimeinen päivä ennen pääsiäistaukoa, mutta meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalla. Toinen on erittäin tärkeä ja toinen erittäin tärkeä, mutta yksi tärkeä mietintö on vain, josta pitää puhua. Eli kohta 16, veronkierto ja verovilppi haasteena kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle. Tämä mietintö on asia, josta pitää äänestää ennen heinäkuussa järjestettävä Addis Abeban kokousta, jotta saamme äänemme kuuluviin sen osalta, mitä toivomme kokouksen johtopäätöksi. Erik Schulheim vielä täällä pari viikkoa sitten. Hän totesi, että mikäli voidaan 1,1 prosentilla lisätä kehitysmaiden verotuloja, voimme samalla kaksinkertaistaa tässä on kaksi kertaa niin paljon rahaa kuin mitä virallinen kehitysapu on yhteensä. Mikäli varoja voidaan paremmin kerätä ja käyttää hyväksi julkisiin palveluihin, sen parempi. Tällä tavalla saadaan, voidaan saada paljon enemmän kuin aikaan, kun teillä on 7 prosentilla kehitysapua. Ainakin saman tien puheenvuoron esittelijä Eli Schleinille. Olkaa hyvä. Presidente, Beh, questa relazione di iniziativa su... Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintöluonnos, joka käsittelee veronkiertoa ja verovilppiä eh, kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle kehitykselle, sen merkitys on erittäin tärkeää, kun ajattelemme tulevaa konferenssia rahoituksesta ja se täydentää Pedro Silva Pereira mietintöä. Addis Abeban tapaaminen on todella painavan tärkeä, koska se on päätös sille kehityskululle tai joillekin, tai sanotaan, että muiden konferenssien jatkuma riippuu siitä, mitä Addis Abebassa päätetään. Eli agenda on hyvin kunnianhimoinen Kansainvälisen yhteisön pitää luoda kansainväliset puitteet, inklusiivisempi osallistumistapa, jotta todella päästään uusiin kehitystavoitteisiin. Julkinen kehitysapu on yhä tärkeää, sitä pitää käyttää paljon tehokkaammin, mutta Addis Abebassa ei puhuta ainoastaan julkisesta kehitysavusta, puhutaan myös kansallisten resurssien käyttämisestä käyttöönotosta, joiden pitää olla keskusten keskiössä ja taistellaan veropakolaisuutta ja verovilppi, veronkiertoa ja verovilppiä vastaan, koska kansalliset resurssit ovat keskeinen rahoituslähde näille maille. Mutta verovilppi ja verokierto ovat, muodostavat suunnattoman esteen rahoitusvirtauksille, laittomille rahoitusvirtauksille, joita lähetetään jatkuvasti näin kehitysmaihin. Nämä ovat ilmiöitä. Jos niitä vastaan taistellaan, niin silloin nämä maat voivat saada paljon paremmin tuloja, joilla on taas myönteistä vaikutusta hallintoon ja demokraattisten toimielinten kehitykselle. Mutta on myös olemassa rajoja siihen, mitä maat voivat yksin tehdä. Ajattelen tässä näiden maiden hallituksia, Afrikan maiden hallituksia, jotka eivät ole erittäin vahvoja verohallinnollisesti ajatellen. Minun mietintö haluaa olla lyhyt, mutta kunnianhimoinen vahva sen jälkeen, kun olin luetellut kaikki vaikeudet, taloudelliset, poliittiset, hallinnolliset kytkökset ja ongelmat, niin silloin pitää todella ottaa käyttöön kansalliset resurssit veronkiertoa ja verovilppiä vastaan. Euroopan komissio on ehdottanut toimintaohjelmaa, jossa on tiedonanto, jossa halutaan tukea näitä maita, kun ne taistelevat veronkiertoa ja verovilppiä vastaan ja perustaa sinne oikeudenmukaisempi verotusjärjestelmä. Olen ehdottanut toimintasuunnitelmaa kymmenen keskeisen periaatteen ympärille ja teen työtä varjoesittelijöiden kanssa saadakseni tästä tekstistä vielä vahvemman. Keskeiset kohdat otan nyt esille. Haluan konsensuksen niiden taakse. Komission pitää vahvistaa tukea kehitysmaille tarjoamalla teknistä ja rahoituksellista apua, koska avun merkitys ja sen summa ovat tällä hetkellä liian vähän. Vuonna 2011 se oli alle 1 prosenttia kaikista kehitysavusta. Jos ajatellaan poliittista keskustelua, vuoropuhelua kehitysmaiden kanssa, meidän pitää korostaa paljon enempää verohallinnon hyvää, verotus, veronkannon hyvää hallinnointia ja pitää myös luoda oikeudenmukainen verotusjärjestelmä, kun tehdään kumppanuussopimuksia näiden maiden kanssa. On jäsenvaltioita, jotka ovat tehneet vaikutusten arviointia ja silloin on voitu todeta, että jos saadaan poliittinen yhtenäisyys on parempi, jos vahvistetaan veronkannon tehokkuutta. On myös olemassa yrityksiä, me haluamme mitään varjoyrityksiä, jonka avulla va- piilotetaan korruptiota, verovilppiä, veronkiertoa, terrorismiakin ja myös laitonta mm, huumekauppaa ihmiskauppaa. Meidän pitää myös pystyä uudistamaan kokonaisvaltaisesti veronkantojärjestelmää ajattelen järjestelmää, jota OECD on ehdottanut. Tässä on kyse BEPS-järjestelmästä, toimintasuunnitelmasta. Ja riski piilee siinä, että kehitysmaat eivät riittävästi hyödy tästä suunnitelmasta. Meillä on kuitenkin kaksi keskeistä instrumenttia käytettävissämme kyse tiedonvaihdosta automaattisesti ja koulutuksesta maittain. Nämä järjestelmät pitää ottaa käyttöön ottaen huomioon kehitysmaiden yksittäiset tarpeet. Jos me saamme tietoa maakohtaisesti, niin ne maat, joissa monikansalliset yritykset toimivat, ne tarvitsevat eniten tietoa ja tiedonvaihtoa. Siellä pitää selkeät periaatteet. Verot pitää kerätä siellä maassa, jossa tulot syntyvät Eli pitäisi mieltää myös ylimenokausia kehitysmaille, jotka ovat vielä kehittäneet riittävästi kapasiteet, kapasiteettia voidakseen käyttää, hyödyntää tätä informaatiota. Toinen tärkeä tieto on hallitusten välisen elimen perustaminen, jolla voidaan taata, että kehitysmaat osallistuvat yhdenvertaisesti tämän veronkantojärjestelmän uudistamiseen. Eli meillä voisi olla YK on, am, mm, asiantuntijajärjestelmä käytössä ja sen ja viimeksi voitaisiin ajatella myös tätä sukupuolikysymystä, kun puhumme yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Tulot, verotulot, jotka liittyvät veronkiertoon ja verovilppiin, ne vievät pois mm, kehitysmaista näitä resursseja, jotka voisivat hyödyntää kyseisiä maita ja silloin kaikista haavoittuvammat ryhmät kärsivät eniten ja naiset ovat usein ensimmäisiä. Minä kuuntelen erittäin mielelläni teidän kommenttianne tänä päivänä ja mielelläni teen hyvää hedelmästä yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Minä haluan, että tämä on selkeä viesti, jossa on vahva poliittinen viesti, jota voidaan käyttää ja hyödyntää Addis Abebassa. Kiitos. Thank you, thank you very much. For... Kiitoksia kovasti varjoesittelijät. Herra Ryyvi ensimmäisenä. Eero Lykke, hyvä. Ja Heidi Vihreistä. Paul Ryby Ja ich möchte mich recht Kiitoksia. Kiitoksia kovasti esittelijälle, eli Slainille. Minusta on tärkeää, että me keskitymme kohtiin, joissa on ongelmia – kun 1,2 miljardia ihmistä elää alle dollarilla päivässä. Kyse on infrastruktuurista, koulutuksesta, kunnollisesta ravinnosta, työpaikoista. Mielestäni tämä on kohtuullinen tavoite, joka tässä on asetettu. Meidän pitää tarkastella, miten voimme yhdistää julkisen ja yksityisen yksityisen rahoituksen mikrorahoituksella varmasti voisi olla oma paikkansa tässä, samoin kuin sekoituksella tämä auttaisi tarttumaan, pureutumaan köyhyysongelmaan ja ratkaisemaan sitä. Me puhumme biljoonasta eurosta vuodessa joka lähtee pois kehitysmaista ja pakenee kaiken maailman veroparatiiseihin, offshore-yrityksiin. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon kehitysapua annetaan, jos me voisimme vain keskittyä tähän, voisimme jo varmistaa, että resursseja, resurssit pysyvät näissä maissa ja silloin jo edistyisimme huomattavasti. Esittely on tietystikin tässä aivan oikeilla jäljillä. Siksi juuri yritykset menevät maksamaan veronsa sinne, missä on kaikkein suopein liiketoimintaympäristö ja kaikkein kevyin verotus niiden kannalta. 28 jäsenvaltiota. Toivottavasti kaikki omaksuvat oikean lähestymistavan tässä kysymyksessä ja myöskin kehitysavusta, kun on kyse. Naapuruspolitiikan lisäksi voisimme keskittyä ystävyystoimintaan, twinning-toimintaan. Esimerkiksi Tällä tavalla voitaisiin paran lisätä tietotaidon vaihtoa ja auttaa rakentamaan asianmukaisia rakenteita näissä maissa. Tämä olisi yksi tapa auttaa Afrikan ja Aasian maiden hallituksia. Euroopassa meillä on tilintarkastajan ja muiden tarkastuslaitosten järjestelmä näistä kehitysmaista nämä järjestelmät puuttuvat silloin on vaikea tietää, onko asiat käyt, rahat käytetty asianmukaisella tavalla hyväksi. Ja hyvin koulutetut verotarkastajat ja myöskin syyttäjät tarvittaisiin ja myöskin asianmukaisesti ja ammattimaisesti toimivat tilastokeskukset tarvittaisiin myöskin näihin maihin, jotta voitaisiin paremmin katsoa, miten yritykset ovat pyrkineet hyötymään näiden maiden tilanteesta. Nämä investoinnit ovat hyödyllisiä. Niillä voidaan saada hyvinkin paljon muutoksia aikaan. Korea on tästä hyvä esimerkki. Korea on, Korean tilanne on parantanut, mutta Pohjois-Korea edelleenkin elää köyhyydessä ja kurjuudessa näkee nälkää, koska diktaattori, joka pitää kiinni kommunistisesta järjestelmästä, antaa omien kansalaistensa kuolla nälkään. Etelä-Koreassa on demokraattinen järjestelmä ja markkinatalous vallassa. Aiemmin Etelä-Koreakin oli kehitysvaltio. Ja juuri kehityspolitiikan kautta on päästy tähän tilanteeseen. Tämä osoittaa, kuinka tällä yhteistyö voi auttaa saman aikaan muutoksia. Sitten kun on kyse pk-yrityksistä, itsenäisistä ammatinharjoittajista, Euroopassa on juuri pyritty Business Angels-hankkeen täytäntöönpanoon. Tämä on yksi asia, jota voitaisiin vielä painottaa. Toivottavasti Elishline tuki, tukee ajatusta, että tämä, tällä antaisi enemmän painoarvoa. Tämä ottaisi myöskin äh, myötä vaikka tämmöisiä, että naiset toimisivat business angeleiden roolissa, koska naisilla on kehityspolitiikassa paljon enemmän vielä toimintapotentiaalia. Valitettavaa kyllä. Euroopan unionissa ei Euroopan unioni kovinkaan paljon tukenut tätä äh, komissaari Biokovska on nähdäkseni hylännyt tämän ajatuksen. Parlamentissa teemme kaikkemme, jotta tämä ohjelma ei toteutuisi pelkästään vain ja ainoastaan Euroopassa aikaansaamaan läpimurtoja, vaan juuri kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa tarvittavan teknisen avun tuella. Tällä voitaisiin saada tulosta aikaan. Mr. Lykke. Edustaja Lykke. Hautala. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Nähdäkseni teksti on hyvä pohja jatkotyölle. Ongelma on täysin ilmeinen ja suuri konsensus parlamentissa vallitsee asian suhteen. Katson, että pitkälti olen yhtä mieltä siitä, mitä tässä mietinnössä lukee. Olisin keskittyä muutamaan pienen seikkaan vielä, joissa olen hieman eri mieltä kuin esittelijä. Osittain minusta vaikuttaa nyt siltä, että kehitysmaata olisivat vähemmän ihanteellisia, mikäli ongelmista ilmoitettaisiin ja, ja valtiot itse toteaisivat, että verovaroja ei voitu kyettää hyväksi semmoisella tavalla. Tietystikin hyvin paljon kaikkea muuta kuin hyvin toimivia järjestelmiä on, mutta kun tarkastetaan verotuloja, on miltei itsestään selvää, että verovarat pitäisi käyttää järkeviin sosiaalisiin hankkeisiin, infrastruktuurin rakentamiseen ja muuhun hyvän kehitysmaissa. Mutta meillä on naivi lähestymistapa. Meidän pitäisi puhua tässä selkeämmin sanakäänteen ja todeta, että suuri ongelma näissä maissa on juuri se, että verotulot pistetään aivan muihin tarkoituksiin kuin mitä me tässä mietinnössä peräänkuulutamme. Meidän pitäisi myöskin mainita se, että suuri ongelma kehitysmaiden puolella on se, että verojärjestelmät kaiken kaikkiaan ovat huonosti suunniteltuja. Jo veron kanto on huonoissa kantimissa ja sitten hallinnollinen kapasiteetti on myöskin osittain puutteellista ja osittain, kuten edelläkin puhuja sanoi, suuri ongelma on korruptio, varsinkin silloin kun on kyse kansallisesta verohallinnosta. En ole aivan samaa mieltä kaupan liberalisoinnin arvosta, johon suhtaudutaan niin kielteisesti tässä mietinnössä. Se nähdään pelkästään sellaisena tekijänä, joka vähentää valtion verotuloja. Me tiedämme, että tullitulot ovat osa valtion tuloja. Ja pitäisi tukea, että valtio todellakin saisi tuloja näistä tältäkin puolelta ja että näillä olisi myönteistä vaikutusta, kun lisätuloja saadaan, jotka voidaan sijoittaa työpaikan luomisen ja tuloverojärjestelmä näissä kehitysmaissa pitäisi myöskin saattaa sen mukaiseen kuntoon. Tärkeää olisi saada uudistuksia, jotka liittyvät rajoittavan tavarakauppaan ja tullijärjestelmään pitäisi saada uudistuksia uuden aikaistusta tarvitaan verojärjestelmiin, sen kun on kyse välittämistä tai välisistä veroista, myöskin kotimaan tulojen suhteen tai kotimoissa käydyn tavarakaupan osalta. Tämä olisi erittäin tervetullutta, mikäli uuden aikaistamista saatiin puolella aikaan. Sitten vielä kysymysmerkki vielä. Tässä puhutaan hyvin kapeasta veropohjasta. Ja mikäli veropohja laajennetaan, on että valtio saa enemmän kyllä verotuloja. Mutta tässä että kapea veropohja kehitysmaissa usein johtaa korkeisiin verokantoihin, koska veropohja on niin kapea. Ja mikäli veropohjaa lainetaan, mikä on oikein, niin silloin pitäisi pyrkiä vero, verotusprosentin laskuun, koska kun tarkastellaan virallista taloutta ja sitten suurta epävirallista talouden osaa, niin tämä vääristää koko talousjärjestelmää epäsuotuisella tavalla. Saattaa jättää epäasianmukaiseen tasapainoon. Tässä todetaan myöskin, että kehitysmaissa verotaakka on paljon pienempi kuin kehittyneissä maissa ja että näitä pitäisi lähentää toisesta taakka toisella. Totesin vain, että Täällä on kaikki, kaikilla oma oikeutuksensa siinä, että kehitysvaiheessa, mikäli korotettaisiin ver- veroja, kun veropohja on niin pieni, niin verotaakka on niin vähäinen siksi, että hyvin vähän tuotetaan vain julkisia yleisyydellisiä palveluita. Ver- ja verot, verojen, veron kanto on tarpeellista, että voidaan palveluita tarjota. Viime viikolla minitäysistunnossa hyväksyttiin teksti, jossa selkeästi otettiin tähän kantaan. Nähdäkseni myöskin tämä mietin yhteydessä tämä ajatus pitäisi ottaa mukaan. Tietysti on luonnollista, että verotaakka kehitysmaissa on paljon matalampi kuin kehittyneissä maissa. Mutta mikäli yritykset sitten pyrkivät käyttämään tätä hyväkseen, ei tämä ole sinänsä ei, ei, mut, illegitiimiä, koska silloin tar- tarkastella, onko siellä infrastruktuuria tätä käyttää hyväksi mutta toisaalta sitten paikan päällä työskentelevillä on huonompi terveydenhoito ja huonommat palvelut ja, ja matalampi verotus myöskin, koska, ja sitten verotuloja on vähemmän. Sitten verotaakka, tai, tai että se, että veroja kääntää siellä, missä talouden toimintakin tai elinkeino, elinkeinoelämän pyörät pyörivät, niin tämä pitää paik- paikkaansa, ja tämä pitäisi ottaa lähtökohtaksi. Mietinnössä pyritään viittaamaan siihen epäsuhtaan, joka vallitsee ja poistamaan tämä epäkohta. On tästä samaa mieltä, mutta tätä se, että osa veronkierto-ongelmaa tietystikin aiheutuu siitä, että kehittyneissä maissa harjoitetaan sellaista toimintaa, että kun on kyse siirtohinnoista tai muista sopimuksista, voitot kotiutetaan johonkin veroparatiisiin, joiden joukossa myöskin kehittyviä maita. Tämä on tällaista fiktiivistä verotusta, hyvin matalaa verotusta. Tällä ei ole mitään oikeutusta. Yleensä ei ole mitään oikeutusta perustetta sille, miksi verotus toimitetaan näissä kehittyvissä maissa. Mitä vaikutusarvion tulee tässä vaaditaan kehitysmaiden verotuksen osalta ja alikehittyneiden maiden osalta? Minä en, en nyt tiedä, onko tämmöinen tarkoituksenmukaista. Mikä tehdään tällainen vaikutusarvio, pitäisi pikemminkin keskittyä siihen, että hallinno, hallinnollista kykyä veron kannon varmistamiseksi kehitysmaissa pyrittäisiin parantamaan ja tukemaan tässä työssä. OECDn Model Tax Convention voisi auttaa, tai pikemminkin YK on Model Tax Convention voisi auttaa tässä työssä, mikäli perusperiaatteet ymmärrän oikein. Tämä on poliittiselta kannalta sellainen, että OECDn malli on tällainen hetkinen, tällä hetkellä se, jolla on poliittista tukea ja sillä on eniten tässä painoarvoa, olisi järkevää, mikäli kehitysmaissa otettaisiin hyväksi, käytetään tämä hyväksi ja myöskin käytetään, käytetään hyväksi väliset keskustelut, joita OECDn piirissä käydään ja joita EU tukee. Tämä kahtalainen tai kaksikertainen työ ei ole tarpeellista, siksi pitäisi ottaa mallista tämä OECDn malli ja katsoa, voisivatko kehittyvät maat hyväksyä tämän. Ja sitten olen myöskin edustettuna OECDn keskustelussa. Thank you very much, Heidi Hautala and then Ignacio Corral. Kiitoksia Hautalaisten Ferrara. I try to be a bit... Kiitoksia, yritän puhua vähän lyhyemmin. Voisin alkaa siitä, että olemme kovasti tyytyväisiä Elislainin luonnokseen ja uskomme, että emme vastaa tuosta mitään kohtaa tässä luonnoksessa. Päinvastoin haluaisimme vielä täsmentää ja lisätä ehkä joitakin uusiakin elementtejä, esimerkiksi kun puhutaan maakohtaisesta raportoinnista, se on velvollisuus moni kansallisyrityksessä, siinä olisi hyödyllistä mainita, että tämänhetkinen velvoite EU-ssa pankkisektorilla pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia sektoreita, samoin kun puhumme poliittisesta johdonmukaisuudesta vero kysymyksen kohdassa yksi, niin siellä voisimme hiukan kehittää tätä ajatusta eteenpäinkin. On siis tällaista epäjohdonmukaisuutta sikäli, että esimerkiksi suurin osa EU-valtiosta ei ole pystynyt löytämään yritysten todellisia omistajia. Voisimme painostaa hiukan enemmän, jotta tämä velvoite koskisi laajempaa pohjaa ja jäsenvaltioita. Joitakin uusia elementtejä, joista ehkä olisi hyötyä. Tämä koskee niin kutsuttuja veroparatiisien mustia listoja. Nyt on OECDn luettelo olemassa, olemassa asiasta, mutta se ei ehkä ole kaikkein kattavin. Ja tarvetta olisi sille, että EU määrittelee oman mustan listansa veroparatiisista. Ehkä haluaisimme tällaisen ehdotuksen tässä tehdä. Ja sitten haluaisin aivan erityisesti korostaa eli lain ehdotuksen merkitystä, että YKssa tulisi keskeinen toimija verotuskysymyksissä. Ja joitakin aloitteita tähän suuntaan on tehtykin, ja minä uskon, että tämä on ehdotus tulisi nyt hyvään, tai tämä ehdotus tulee nyt erittäin hyvään aikaan, ja haluaisin siis myös, että YK laatisi jonkinlaisen veroyleissopimuksen ja olisi tällainen elin, joka käsittelee kansainvälisiä verotuskysymyksiä. Tiedän, että Norja esimerkiksi aktiivisesti on etsinyt juuri tukea tällaiselle YK lähtöiselle aloitteelle. Olen erittäin iloinen sitten siitä, että luonnoksessa puhutaan sukupuolianalyysit, koska olen itse vastuussa sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta, niin on tärkeää mainita tämä äh, tulojen saannissa voisi olla hyötyä siitä, että tasapainotetaan asiaa sukupuolten kannalta, luodaan mahdollisuuksia äh, sosiaaliselle suojelulle, turvalle ja niin edelleen molemmille sukupuolille. Erittäin hyvä ehdotus kaiken kaikkiaan ja tehdään jatkossa vielä yhteistyötä niin, että tästä tulee sellaista, joka todellakin vaikuttaa konkreettisesti EU-politiikkaan ja sen toimintaan maailmassa. Ignacio Corral, then Pedro. Ignacio Corral, sitten Pedro Silva Pereira. Grazie. Bene, io credo che il lavoro... Kiitos paljon. Minä uskon, että kollegan tekemä työ on loistava olen samaa mieltä lähes tulkoon kaikista, mutta pitää sanoa, että tämä täydentää Pereiran mietintöä kehitysrahoituksesta liittyen Addis Abeban konferenssiin. On erittäin tärkeää, että mietinnöt kulkevat samansuuntaisesti mainitut kohdat voisivat olla myös meidän tekstiä mistä sitten voitaisiin ehkä vielä lisää miettiä, liittyy kehitysmaihin, jotka ovat veroparatiiseja. Se on todellinen ongelma. Ja ratkaisu ei ole laisinkaan helppo. Kollega puhui siitä, kuinka usein ei voida maksaa veroja, koska on liikaa veronkiertoa. Tilannehan on päinvastainen. Pääomat tulevat näihin maihin, saapuvat sinne, mutta loppujen lopuksi juuri siellä tapahtuu tämmöistä verotuksellista shoppailua. Ja se ei liity mitenkään teollisuuden tuottavuuteen. On vaikea löytää ratkaisua tähän ongelmaan. Kansainvälisellä tasollahan pyritty löytämään ratkaisu, mutta jos neoliberaalista politiikasta tulee hallinnoiva elementti maailmassa, niin silloin on erittäin vaikeaa löytää instrumentteja, joiden avulla voitaisiin taistella tätä verotus, veropakolaisuutta, verokieltoa, verovilppiä vastaan. Kun pidimme, pidettiin kokouksia ja kun pidetään kokouksia mietinnön laatijan ja varjoesittelijöiden kanssa, voitaisiin keskustella jostakin vähän tehokkaammasta mallista, jonka avulla voidaan taistella veronkiertoa ja vilppiä vastaan. Mitä sitten lopputekstin kohtiin tulee, ne on hyvin esitelty. Kyllä tämä kaikki meille sopii. Kiitoksia paljon. Viimeisenä puheena Herra Pereira. Muito obrigado. Eu eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Roslainia loistavasta asiakirjasta, jonka hän meille esitteli. Haluaisin myöskin vahvistaa sen tosiseikan, että Elislainin mietintöluonnossa on ihan samoilla linjoilla minun oman mietintöni kanssa, jonka laadin äh, Addis Abevan konferenssia ajatellen kehitysrahoitusta ajatellen vuoden 2015 jälkeen. Se on hyvä, että nämä kulkevat käsi kädessä ovat samalla linjoilla, koska keskeisin aspekti kehitysrahoituksessa on nimenomaan saada <clears throat> kansalliset resurssit käyttöön ja saada toimiva oikeudenmukainen veronkantojärjestelmä luotua. Se on välttämätöntä, jos me haluamme saada näitä kansallisia resursseja käyttöön huomaan, että monet ovat erittäin huolissaan korruptioongelman suhteen. Se on todellinen ongelma kehitysmaissa. Tässä on kyse kokonaisesta alueesta, johon tämän tyyppisillä keskusteluilla ei ole paljonkaan valtaa tai ei ole oikein mieltä keskustella siitä. Tulee sellainen vaikutelma, että kun kerran korruptiota on olemassa näissä maissa, ei kannata investoida veronkantojärjestelmään eikä antaa mitään apua tai resursseja enää. Tuntuu siltä, että rahaa käytetään ihan turhaan jos ei taistella hyvin korruptiota vastaan, mutta tilanne on aivan päinvastainen. Hyvä veronkantojärjestelmä, joka perustuu tehokkaiseen tiedonvaihtoon, on parasta, paras tapa taistella korruptiota vastaan. Ei tässä ole kyse, että raha heittää niin kankkulan kaivoon, jos me sijoitamme siihen. Haluaisin korostaa myös yhtä kohtaa, jonka löydän Roa mietinnöstä, joka löytyy minunkin mietinnöstäni mm, puhutaan YK puitteissa luotavasta toimielimestä, johon osallistuisi kehitysmaiden edustajia, voitaisiin keskustella kansainvälisestä verotusyhteistyöstä. Emmehän me tietenkään missään nimessä voi toimia sillä tavalla, että tämä kansainvälinen verotusyhteistyö olisi vain koko joukko välineitä, joita kehittyneet maat tarjoavat kehitysmaille. Eli siis kehitysmaiden itsensä pitää päästä keskustelemaan tähän, osallistumaan itsesääntöjen luotimiseen, miten luodaan tämä kansainvälinen verotuksellinen yhteistyö. Sen takia se on tärkeää, että se nimenomaan tapahtuu ikon suojissa. Kiitos. Totesin vain, että olen samaa mieltä Petra Silva Pereiran kanssa asiasta. Meidän täytyy ryhtyä toimimaan koko tämän kysymyksen suhteen missä verot maksetaan. Kyse pelkästään kehittyvistä maista, vaan meillä on omatkin verosotkumme, jotka yrittävät, yrittävät siirtää veronsa muualle välttyäkseen verotukselta ylipäänsä. Ja ilman veroja meillä on kunnollista yhteiskuntaa, emme voi rahoittaa yhteiskuntaa, jossa voimme elää ilman veroja. Joten kansainvälistä toimintaa tarvitaan näiden epäkelpojen ilmiöiden kitkemiseksi. Eivät nämä yritykset toimi pelkästään kehittyvissä maissa, vaan myöskin meidän maissamme monia veroskandaaleja on nähty. Skandaaleja, jotka ovat äh, vaivanneet koko EUta, ja kansalaiset tässä menettävät uskonsa, mikäli kansalaiset sitten joutuvat maksamaan viulut, kun yritykset eivät maksa veroja. Maat eivät saa toimia tai yritykset eivät voi toimia meille yhteiskuntaan maksaa sellaisia infrastruktuureja, jotka mahdollistavat niiden toiminnan. Joten tämä on ongelma, täytyy käsitellä kautta poliittisen spektrumin. Meidän täytyy puhua, puhua tästä yhteistuuminen Ei kysy pelkästään oikeastaan vasemmiston kannoista, vaan kaikilla on oma näkemyksensä asiasta. Nyt ei minulla ole komission edustajan nimeä tiedossa, mutta mikäli komissio jotenkin sanoo, niin nopeasti alkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Olemme tyytyväisiä tähän mietintöön. Todella hyvää tekstiä. Olemme täysin samaa mieltä veron verokierron vaikutuksesta kehitysmaissa, niin pitäisi voida kehittää omia strategioitaan. Meidän täytyy auttaa siinä, että saadaan aikaan yhtäläiset mahdollisuudet toimia, ei vain eu vaan myös globaalisti, koska kansainvälinen taloudellinen integraatio tarkoittaa sitä, että Nämä asiat pitää nähdä globaalissa yhteydessään ja tietenkin kotimainen tulojen käyttö ja taistelu laittomia rahansiirtoja vastaan va- vastaan on olennainen osa. Sitten keskustu, keskusteltiin Addisissa samoin 2015 jälkeisessä huippukokouksessa. Komissio on tärkeä to- toimija, kun edistetään veronkeruuta. Me olemme G20 vienä tätä asiaa eteenpäin ja OECDssä myös, jotta parannettaisiin BEPS-toimintasuunnitelmaa. Me jatkossakin tulemme korostaa antamaan tukeamme kehitysmaille maakohtaisesti, alueellisesti ja globaalisti myös, jotta voidaan parantaa hallinnollista veron kykyä ja kapasiteettia ettei vain parannettaisi hyvää taloudellista hallinnointitapaa, mutta estettäisiin laittomat varojen siirrot ja veronkierto ja verovilppi. Emme ehkä laadi tiedonantoa tästä, koska olemme sitä mieltä, että 2010 tiedonanto verokehityksestä on vieläkin erittäin pätevää tekstiä ja pitää paikkansa ja ehdotamme toimintasuunnitelmaa työohjelman muodossa. Joku täällä puhui äh, rahoista ja tarpeista aikaisemmin. Me teemme tällaisen pääaloitteen globaalin ohjelman yhteydessä, joka oli tällaiseen teemaan globaali julkinen äh, yleinen hyvä. Olemme kovin tyytyväisiä siis tähän tekstiin ja aiomme jatkaa aktiivisesti tällä alalla. Pyydän anteeksi, en pyytänyt, että kerrotte nimenne. Voisitteko ystävä että tiedän, kenelle puhun? Minun maassani puhutaan paljon kasvattamista byrokratiasta, on hienoa, että voi yhdistää nimen ja naaman. Very much. Uh, I'm... Pyydän anteeksi, olen Susan Veller olen varajohtaja budjettituessa ja, ja julkisen rahoituksen yksiköstä Defkossa. Ja johtajamme pyytää anteeksi, hän on itse lomalla lastensa kanssa tällä hetkellä. No tämä on sallittava kankin kyse virkamiehestä. <laughs> Erityisesti kun kyseessä on mies. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Kollegatkin sitten tietävät, että kenen ottaa yhteyttä. Eli Schlein. Oletko lisätä jotain? Si, grazie, grazie di nuovo, presidente. Pe- Kyllä, puheenjohtaja, kiitos. Kiitos kaikille teille teidän arvokkaasta panostuksesta. Ne Olen kirjannut kaiken ylös ja sen avulla voi miettiä vielä kerran pääsiäistä on aikana, miten täydennä nyt te olette arv- äh, hyvin arvioineet tämän mietinnön rakenteen ja on liian, että tyytyväisiä siihen. Jos pitää keskustella, keskustellaan, mutta, mutta minä pyrin myös näkemään, jos voidaan saada yhteneväisempi kanta kaikista näistä eri asioista, kuten te sanoitte, on välttämätöntä, että meillä on kokonaisvaltainen näkemys tästä virrat ovat tärkeitä. Ne liikkuvat hyvin nopeasti yhdellä klikkauksella, ne siirtyvät maapallon puol- toiselta puolelta toiselle puolelle. Meillä pitää olla enemmän informaatiota, meillä pitää olla tehokkaampia yhteisiä ratkaisuja tälle ongelmalle. Kiitän Pedro aivan erityisesti häven panoksestaan tähän mietintöön hänen kannustuksensa tänä päivänä olivat erittäin myönteisiä. Varmasti hänkin tulee tähän mukaan tähän mietintämyssyyn jatkossa. Kiitän myös komissiota yhteistyöhengistä. Se on hyvin kannustavaa ja rohkaisevaa vuoropuhelulle, jota tulemme jatkamaan, jota olemme jo käyneet, jota olemme jatkamaan. Ja toivottavasti näin jatkuu myös täysistunto pääs, täysistuntoäänestyksen aikoo. En puhu pidempään, koska monet ovat jo lähteneet, mutta toivottavasti saamme mahdollisimman laajaa yhteistyötä. Olen kärsimätön näkemään keskustelemaan tästä seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Eli totesin vain, että aikarajatarkistusten jättämisen varten on 30 13. toukokuuta kello 12 äänestämme 6. toukokuuta ja ensimmäinen kesäkuuta saatan lopullinen antaa lopullinen toimiasiasta juuri ennen konferenssia, töissä ennen konferenssia. Sitten viimeinen asia tämän päivän kyse on kohdasta 18 kyselytunti. Tämä on viimeisin, mutta ei vähäisin asia. Kyse on tärkeästä asiasta, jonka takana on Maria Hoibuh. Tämä liittyy sokerin ruokko ruoan viljelijöihin kehittyvissä maissa ja kuinka heidän toimintaansa on vaikuttanut se, että kiintiöjärjestelmä sokeri juurikkaan viljelyjen kohdalla Euroopassa on poistettu. Tämä on peräisin vuodelta 2005. Silloin päätettiin maatalouspolitiikan puolella muuttaa sokerikiintiötä. Kyselytysohjelmasta ja tuki toimista, joita ottaa käyttöön AKT-maissa sokerin ruoan viljelyjen auttamiseksi, jotta markkinoita, markkinoiden muutoksiin voidaan mukautua. Olen kuullut, ja Maria varsinkin on kuullut siitä, että seuraamuksia on ollut kehitysmaiden viljelijöiden kohdalla. Komissio puhuu ensin sitten Maria. Miten komissio, olkaa hyvä. Yes, thank you. Manfred Brandt, yeah. Yes, thank you, Mr. Chairperson. Uh, my name is Manfred. Kiitoksia, Manfred Brandt on nimeni. Minä teen työtä DEFCOssa. Olen pääjohtaja kansallisesta kehityksestä ja yhteistyöpolitiikasta. Tai anteeksi, johtajamme pyytää myös anteeksi pois, hän on lomalla. Jos sallitte vastaan Rova Hoiburin kysymykseen haluaisin ensin korostaa, että komissio ei täysin jaa sitä näkemystä, että nämä oheistoimet sokeripöytäkirjan maihin tähän mennessä eivät ole kunnolla vastanneet näiden yhteisöjen tarpeisiin, jotka tässä käsin 2006 sokeripöytäkirjamaat saavat 1,2 miljardia euroa, jotta ne jälleenrakennustukea tämä ohjelma antoi maille mahdollisuuden ryhtyä sen toimiin, jotta pystyvät valmistautumaan tämän järjestelyn loppumiseen. Pyrittiin vahvistamaan kilpailukykyä sokeruokosektorilla tai pyrittiin edistämään taloudellista moni, taloudellista monimuotoistamista sukesta riippuvaisilla alueilla tai sitten pyrittiin sopeutumaan tähän tilanteeseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana avun, apusanet maat eivät ole voineet käyttää kaikkia varoja, joita ne ovat saaneet EUlta. Edelleenkin ne ovat mukana ohjelmissa ja täytäntöönpanon vaiheessa ja 340 miljoonaa euroa pitää vielä käyttää tai on käyttämättä. Tämä on tärkeää näille avun kohteille, jotta voidaan edelleen täytäntöpannata ohjelmia. Mitä tulee kehitysyhteistyöapuun ja aivan erityisesti siihen, että pyritään lieventämään köyhyyttä 11 Euroopan kehitysyhteistyörahaston kohdalla 30,1 miljoonaa, e, miljardia on annettu AKT-maille. Monet vuosi tästä ohjelmista on jo allekirjoitettu, ohjelmat laadittiin ja sovittiin läheisessä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa, mukana olet kansalaisyhteiskunta, kansalaiset viranomaiset myös. Näit, nämä varat ovat, niillä on tarkoitus Niillä on tarkoitus vähentää köyhyyttä ja tämä apua voidaan kohdentaa myös viljelijöihin, jotka eivät pysty sopeutumaan markkinatilanteisiin poliittiset valinnat ovat olennaisesti kumppanimaidemme käsissä ja sidosryhmien hallinnassa, jotka ovat olennainen osa ohjelmaprosessia. Joissakin tapauksissa sokeri on valittu lupaavaksi investointikohteeksi ajatellen kasvua ja työpaikkoja ja toisissa tapauksissa analyysit ja valinnat, joita on tehty, ovat osoittaneet toisen tyyppiseen toimintaan ja muihin sektoreihin. Tämän takia me emme ole samaa mieltä teidän lausunnostanne sen suhteen, että EU on rohkaissut pientiloja AKT-maissa kasvattamaan sokeriruokoa ruokoa vientiä varten yleisenä kommenttina. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa, koska tästä on päätetään tapaustapaukselta. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni maatalouden pääosastosta, joka vastaa muihin aspekteihin tässä kysymyksessä. Jules Seitz Agri-pääosastolta, A3-osastolta, joka vastaa AKT-maista ja kehitysyhteistyön liittyvistä seikoista. Minunkin yksikköni päällikkö on poissa, joten hän antoi minulle tilaisuuden puhua teille Minusta yhteisen maatalouspolitiikkaan haluaisin painottaa, että mukana ei ollut mitään muutoksia, jotka olisivat liittyneet kaupallisiin järjestelyihin tai AKT-maiden sokerin tuottajien suositumuskohteluun. Kiintiön loppuminen ei ole mikään uusi ajatus, kuten totesitte, vuonna 2006 päätettiin sokerin uudistuksista, yhteisen markkinajärjestelmän uudistuksista. Silloin katsottiin, että sokerin kiintiöjärjestelmä olisi sitten sovelletaan vuoteen 2013 2015 markkinavuoteen saakka. Päätettiin kuitenkin uudistuksen yhteydessä pidentää tätä syyskuun 2017. Silloin sokerikiintiöt poistetaan EUsta ja tämä tarkoittaa sitä, että markkinarajoitteita käytetään vielä kaksi vuotta. Yleinen maatalouspolitiikan suuntaus on juuri ollut se, että mennään enemmän markkinaläheisyyteen, markkinavetoisuuteen. Kiintiöiden poistaminen estää jähmettyneisyyden sokerin markkinoilla. Siinä pystytään nyt paremmin reagoimaan markkinamuutoksiin. Sokerin tuotantokiintiöt ja näiden poistaminen täytyy tulkita seuraavalla tavalla. Ehdotus ei millään tavalla muuta olemassa olevia kauppajärjestelmiä sokerin osalta. Talouskumppanuussopimukset näiden maiden kanssa ja vähiten kehittyneiden maiden kanssa ovat ainoita, jotka saavat suosimuskohtelua tullessaan EU-markkinoille tullitonta ja vapaata tuontia EU, e voi tulla näistä maista. AKT-maiden kanssa on tehty Jauden, Lomeen ja Kotonun yleissopimukset. Nämä eivät Nämä pyrkivät AKT-maiden talouden monipuolistamiseen. Tämä on yksi syitä, miksi EU ja AKT päättivät neuvotella vastavuoroisesta epäsymmetrisestä sopimuksesta. Tämä luo laajemmat paikalliset markkinat ja mahdollistaa, mahdollistaa sen, että parempaa ja halvempaa materiaalia saadaan mukaan luettuna siemeniä ja muita koneita, jotka auttavat AKT-maata monipuolistamaan toimintaansa. Käytännössä vapaa pääsy EU-markkinoille on taattu. Toiseksi EU pyrkii tuomaan niin paljon kuin tarvitaan. Ja täytyy varmistaa, muistaa, että meillä on suuri kapasiteetti ja laitteet ja tehtaat, joten raakasokerin tuontia Edelleenkin tarvitaan asiantuntijaryhmä, joka on tarkastettu tulevaisuutta, on juuri perustettu. Se koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Siellä työryhmässä tarkastellaan tilastoja, hintoja ja sokerimarkkinoiden kehittämistä, uudistusten vaikutuksia ja pitkän aikavälin vaikutuksia tulla myöskin analysoimaan mukaan ottana vaikutus, jota koituu uudistuksista kehittyvien maiden suunnilla. Euroopan parlamentin mukana tässä työryhmässä niin kuin kaikissa. Tässä on kutsuttu mukaan tämän työryhmän, niin kuin kaikki muihinkin työryhmiin. TG Agri on valmis antamaan lisää tietoa eristyksestä tämän asiantuntijaryhmän työssä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Maria Hoibuch. Äh, herzlichen Dank. Kiitoksia paljon tästä komission lausumasta. Olen täysin tietoinen, että kauppasopimuksissa ei mikään ole muuttunut ja markkinoille pääsy pysyy ennallaan. Siitä huolimatta täytyy muistaa, että sokerin hinta on viime vuosien laskenut niin paljon, että AKT-maiden sokerin myynti, ja varsinkin kun se pienviljelyistä, on johtanut sellaiseen hintakehitykseen, että hinnat ovat niin matalalla nyt. Kommentteja ilman mikrofonia. Oh, sorry. Pyydän anteeksi. Tilanne jotenkin se, että että monipuolistaminen näissä maissa on toteutunut aivan liian vähäisellä tasolla. Nyt pitäisi pohtia, kuinka maatalouspolitiikka ja sokerikiintiön poistaminen vaikuttaa näissä maissa käytännössä, miltä kuva siellä näyttää. Sitten on katson, että Euroopan unionissa meidän täytyy politiikassa toimia aina johdonmukaisesti aina tarkastella, miten kauppasopimukset vaikuttavat miten kauppasopimuksia tehdään, mitä seuraamuksia niistä on ja kuinka nämä myötä vaikuttavat köyhyyden vastaiseen taistelun kautta maailman. Köyhyyden vastaista taistelua pitäisi pian Nyt on kyse sokerista, mutta meidän pitäisi tarkastella laajemminkin, mitä paikan päällä tapahtuu. Usein viljelijäperheillä ei ole riittävästi tuloja, että he ylipäänsä pysyvät leivän syrjässä kiinni. Floor. En näytä kuka muisi pyytänyt puheenvuoroa. Ehkä minulla olisi muutama kysymys. I, um, I remember this sugar reform. Um... Muistan tämän sokeriuudistuksen, mitä tapahtui vuonna 2006, koska olin silloin varajäsenä tässä valiokunnassa. Ja Glenis Kinok oli silloin täällä myös. Ja tie, tunnen tämän teorian. Niin, teorian kaikesta, mutta mitä tässä voitaisiin saattaa viljelijöitä, mutta haluaisin tietää, kuinka paljon olette analysoineet sitä, mitä todella on viljelijöille tapahtunut näillä alueilla, joilla kasvatetaan sokeriruokaa. Monethan ovat siirtyneet reiluun kaupan viljelyyn. Jos te tarkastelette ruokasokerikysymys viime vuosina, ja viljelijöiden ja heidän tilannettaan, niin kyllä on ollut näitä oheistoimia, mutta löysikö tämä raha todellakin tiensä viljelijöille ja kuka on hyötynyt tästä sokeriuudistuksesta? Tämän haluaisin tietää, koska silloin meille kerrottiin, että syy oli se, että hinnat tulisivat alas kuluttajilla Euroopassa ja niin edelleen. Ja nyt samaa koskee tämä jota sama keskustelu jatkuu. Mutta olisi kiinnostava tietää, että todellakin että kuka on hyötynyt sokeriuudistuksesta? Olivatko ne viljelijöitä ollenkaan vai yritykset, jotka myyvät sokeria? Ja Tietysti on hienoa puhua, että saatiin miljardi lisää ja niin edelleen, mutta emme kuule tällaista puhetta kyllä viljelijöiltä. En ole kuullut sellaista, että he olisivat saaneet tukea ja olisivat muuttaa toimintaansa. Mikä on teidän kuvanne tilanteen? Mitä on todellakin tapahtunut ja voisitteko te ehkä, ennen kuin on liian myöhäistä, tarkastella asiaa uudestaan ja miettiä, onko se, onko se toiminut? Koska te sanotte, että kaikki toimii, teillä on rahaa, tämä on näin on tapahtunut, mutta samaa kertomusta emme kuule asianosaisilta kentällä. Voisiko, voisiko komissio tarkastella tätä asiaa uudestaan ennen kuin päästään vuoteen 2017? Olen kyllä, ymmärrän kyllä, että EU-ssa ehkä agrivaliokunnan kollegat voisivat tätä kommentoida. Viljat saavat äh, tilatukea, mutta ymmärtääkseni jotkut maat miettivät jotakin lisätukea sokerijuurikaan viljelijöillä, saavatko jotakin e- ekstra rahaa, jotta pystyvät kilpailemaan vieläkin enemmän kehitysmaiden viljelyyn kanssa, siis saavatko eurooppalaiset sokerijuurikaan viljelijät lisätukea? Uh, thank you, Ms. Chairperson, and thank you. Kiitoksia. Kiitoksia myös Rova Hoipuhille näistä lisäkysymyksistä. Haluaisin esittää joitakin huomioita, mikäli sallitte. Annan sitten puheenvuoron taas kollegalleni otan tässä viimeisestä huomiosta tätä kysymystä. Kuka on hyötynyt tästä kaikesta? Meillä on keskivälin arviointi taukana vuodelta 2010. Siiluta. Siinä sen se johti johtopäätöksiin. Meillä on vielä 17 ohjelmaa, jotka vielä ovat operatiivisessa vaiheessa. 340 miljoonaa on vielä käyttämättä. Niin kuin tavallista, uskoakseni, en ole tosin saanut arviointiyksiköltä tästä varmistusta, mutta MSP tulee lopullisen arvioinnin kohteeksi. Ja siinä yhteydessä tarkalleen katsotaan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja seuraamuksia ja kuka on hyötynyt tästä. Nyt on tärkeää tehdä täsmällinen sitova lausuma, tai ei voida antaa sitovia lausumia, koska ohjelma on vielä kesken, kuten aina. Komissiolla on sellainen käytäntö, että ulkoinen arvioija tekee tehtävänsä sen varmistamiseksi, että arvio on objektiivinen. Joten nyt on hieman ennenaikaista vastata tähän kysymykseen. Olen melkoisen varma, että lopullinen arvio kyllä tullaan suorittamaan. Olettaakseni ensi vuonna tai kahden vuoden kuluttua sitten, kun suurin ohjelmasta on saatu päätökseen. Kuten painotin jo, me pyrimme laatimaan tämän ohjelman tämän vastapuolen kanssa aina yhdessä. Tämän tarkoituksenamme. Tämä on normaali käytänne. Mitä Rova Hoibuhin huomioihin tulee? Te mainitsitte, tai painotitte sitä, että sokerin hinta on dramaattisesti laskenut sellaiselle tasolle, että viljelijän on hyvin vaikea ylipäänsä kasvattaa sokeriruokkoa ja tulla toimeen sillä. Vuonna 2006 oli täysin selvää jo, kun tämä toimitettiin käyttöön, että hinnat olivat kestämättömän korkealla. Tämä oli koko tämän toimenpiteen perä ja syytähän. Mikäli mailla oli kilpailuetu sokerin viljelyssä, meidän tarkoituksemme oli varmistaa se, että viljelystä tulee kannattavampaa ja järkevämpää, kestävämpää, mutta niissä maissa ei ollut, missä ei ollut järkeää viljelysokeria, koska paikalliset olosuhteet olivat että niin sitten katsoimme, että kun hinta oli 300 euroa per tonni, niin hinta piti saada alas. Mikä sokeriruon tuottaminen näillä maailmanmarkkinahinnoilla muuttuivat ja sitten katsomme, katsottiin, että mikäli sokeronviljely ei ole enää kilpailukykyistä toimintaa ja järkevää toimintaa, silloin täytyy pyrkiä tuotannon monipuolistamiseen. Tämä oli yksi selkeä tämän toimenpiteen tarkoitusperä. Miksi sitten nyt jossakin yksittäisessä tapauksessa on tästä tullut kielteisiä seuraamuksia? Tämä täytyy olla loppuarviossa huomioon. Mutta voisin hyvinkin kuvitella, että juuri se tosiasia, että kaupalliset suosituimmat kohtelut, joita viljelijöillä on ollut, on johtanut siihen, että toiminta on monipuolistettu. Ja e, tavalla pitää kiinni tästä kohtelusta kiinni niin pitkään kuin mahdollista. Me olemme tehneet parhaamme ja katsoneet, että niillä alueilla, joilla ei pitkällä aikavälillä ole mitään järkeä viljasokeruokaa, todellakin ryhtäisiin monipuolistamaan toimintaa ja tuotantoa. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole onnistunut. Niissä tapauksissa tämä ei ole onnistunut. Oliko se sitten, voidaan kysyä, onko se ollut komission vika vai onko se ollut kohderyhmän vika, joka ei ole ollut valmis monipuolistamaan toimintaa. Mutta annan no, puheenvuoron kollegallani, olkaapa hyvä. Yes, thank you. Uh, I would... Kiitoksia. Haluaisin vielä lisätä, että hintataso, joka oli valla 2013, se oli noin 700 euroa per tonni. Se oli kestämätön. Se oli huomattavasti liian korkealta. Nyt hinnat ovat tulleet alas noin 433 per tonni, mutta edelleenkin 100 euroa liikaa. Dropping of prices due to... Korkeammalla kuin maailman eh, markkinahinnat markkinahinnat ovat laskeneet johtuen Brasilian realin deval- deval- devalvaatiosta. Näin Brasilian sokerista on tullut varsin houkuttelevaa ja sitten Intian tuet sokerialalle ovat myös johtaneet korkeampaan tuotantoon Intiassa ja yhä enemmän annetaan myös vientitukea. Mitä tulee vapaaehtoiseen tukeen, no, kun tästä suorasta tuesta, voidaanko sitä liittää jossakin määrin myös tuotantoon. Kyllä, kymmenen jäsenvaltiota on ilmoittanut, että soveltaisivat tätä toimenpidettä sokeriurikasektorilla, joten kyky yhdistää osaa suorasta tuesta näin, mutta tämän tyyppinen tuki ei todennäköisesti lisää tuotantoa, sitä sovelletaan vain erityis, jos on erityinen tarpe. Tässä EUn sokeriryhmä, joka viime viikolla kokousti, tarkastelee tätä kysymystä ja miettii, mitä tämä vapaaehtoinen järjestelmä tarkoittaa. Se on noin 4 prosenttia kokonais suorasta tuesta ja me tietenkin voimme antaa enemmän tietoa tästä ymmärtääkseni. Maatalousvaliokunta pitää myös sokerista kokouksen ja sieltä asiaa käsitään tarkemmin. Sitten vielä lopuksi lisäisin, että keskiaikavälillä odotetaan sokerimarkkinoilla seuraavasta kehitystä hinta, hintahuippu on saavutettu vientimahdollisuus, sama koskee kehitysmaita, ne eivät ole mitenkään uhanalla, ne pystyvät myymään jopa EU-markkinoilla ja kotimarkkino- kotimaisilla markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla myös, mutta me kyllä tiedämme, että EUn tuonti tulee hiukan vähenemään. Kiitos. Yeah. Okay. Maria, fine. Maria, lopuksi. Mutta voin kysymyksen. Ehkä te ette voi vastata tänään, mutta Kuinka paljon tämä 4 prosenttia suoraa tulotukea on numeroina? Minkä suuruusluokan rahamäärästä nyt puhutaan? Nyt puhutaan 176 miljoonasta yhteensä. Lopuksi sitten Defcon kollegalle toteasin, että tämän ohjelman loppumisen jälkeen vasta voidaan arvioida. Niitä sanoitte, mutta tämä on liian myöhään. Mikä te sanotaan kaksi vuotta sitten, kun ohjelma saatu päätöksen, ja sitten vasta tiedetään, niin menikö rahaa viljelijöille. Sitten voidaan vain sanoa, että ikävä juttu. Meidän pitää toimia hieman ennakoivammin. Te totesitte, että näiden maiden edustustoissa nämä päätökset tehdään. Mutta ehkä te voitte ensi viikolla kysyä näiltä valtuustoilta tai edustustoilta onko raha mennyt viljelijöille. Ja sitten kun ravienti on tehty, niin ymmärrän kyllä, että tässä on takana myöskin kumppanuus maan, maan kanssa, mutta sen sijaan, että tässä nyt odoteltaisiin tuloksia ja sitten sanotaan jälkikäteen, että ikävä toteuttaa se näin kävi, niin on tylsää, että emme voi tehdä mitään, koska 340 miljoonaa rahaa on vielä käyttämättä. Nyt meillä on tilaisuus tehdä jotakin vielä jotakin. Edustusten kautta voidaan pyrkiä tähän. Ehkä te voitte uudelleen pohtia tätä komission sisällä. Thank you, Chairperson. Now, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme 1,2 miljardista, joka on käytetty viimeisen kymmenen vuoden aikana, tai suurin osa on käytetty 18 eri maassa. Siksi kun puhuin arvioinnista, viittasin vain tähän kokonaisarviointiin kokonaisohjelmassa, ja yleinen käytäntö komissiossa on, että meillä on keskivaiheen arviointi, jotta voidaan uudelleen suunnata ohjelmaa, jos on tarpeen. Ja ihan niin kuin tekin sanoitte, muutoin siinä ei ole mitään merkitystä. Sitten on tämä loppuarviointi vielä, vielä lisäksi, mutta on sanottuna minulla ei ole näitä tietoja nyt saatavilla. Mutta tämän lisäksi normaali käytäntö. Olen tehnyt työtä komission eri osastoilla, enkä ole koskaan nähnyt, että jos on joku ohjelma tai tärkeä kysymys, kuten sokeriohjelma, erityisesti jos pyrkii suuntaamaan uudelleen politiikkoja, että emme silloin tässä tämän erityisen ohjelman kohdalla arvioisi tilannetta maakohtaisesti ja myös teki sitä loppuarviointia. Yleinen käytäntö näissä eri delegaatioissa on ollut työssä, että jos on tällainen erittäin tärkeä ohjelma, teen jopa kaksi keskivaiheen arviota, yksi varsin varhaisessa vaiheessa vuosi sen jälkeen, kun koko toiminta on alkanut, on tämä toteutettavuustutkimus, jossa tarkastellaan ohjelman yksityiskohtia ja sitten kun tällainen erittäin tärkeä ohjelma, niin sitten heti vuoden jälkeen annetaan ensimmäinen arvio, keskivaiheen arviosta tulee vielä toinen, jotta täsmällisesti voi huomata, jos joku menee vähän pieleen, niin voidaan nopeasti reagoida tai välittömästi reagoida. Minulla on henkilökohtaista kokemusta, olin jopa Gojanessakin, joka tuottaa sokeria niin tämä oli ihan yleinen käytäntö. Kun puhuin arvioinnista, viittasin vain tähän kokonaisohjelmaan ja sen arviointiin. People telling us that... Kiitos. Kenties ihmiset, jotka sanovat, että asiassa on ongelmia, voivat kertoa tästä vielä lisää. Me palaamme tähän vielä myöhemmin. Hyvät kollegat, päätämme kokouksen tähän. Suokaa anteeksi. Totesin, että nämä 4 prosenttia, jotka mainitsin, eivät ole 4 prosenttia suorasta tuesta, yleisestä suorasta tuesta, vaan 4 prosenttia vapaaehtoisesta tuotantosidonnaisesta koromerkitystä tuesta. Tämä vain selvennyksi. Hieno selvennys. Ei siis ole kyse massiivisesta summasta suoraa tukea. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon tästä, näistä kaikista tiedoista. Kuten totesin, tähän asiaan palataan myöhemmin. Kohta 19. Muut asiat. Muut asioita, muita asioita ei ole. Seuraava kokeus. 20. huhtikuuta kello 15. Haluaisin kiittää siitä, että voimme lopettaa hieman myöhemmin. Nythän lomat painavat päälle. Kiitoksia kollegoille, jotka olivat täällä ja hyvää kotimatkaa kaikille, jotka palat koteihin. Se, jotka lähtevät lomalle, niin oikein hyvää pääsiäisviikon loppua. Kiitoksia myöskin tulkeille. Kiitoksia siitä, että usein tulkit tänne lisää aikaa. Nyt pääsette kerrankin vähän aikaisemmin kotiin.